tarkistuksesta 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten konsolidoitu tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 80 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten 4, 81, ITRE 14, TRAN 9, sama sisältö, puolesta, vastaan, tyhjää, Tarkistamme koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten konsolidoitu tarkistus kolme puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten edellinen äänestys Konsoloitu tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tämä pitää tehdä nyt koneäänestyksellä, koska lähes kukaan ei äänestänyt. Äänestys alkaa. Hmm? Ich wiederhol's nochmal. Wir vielä. Me äänestämme nyt täydennyksestä, lisäyksestä konsolidoituun tarkistukseen kolme Minulla tämä on sivulla neljä tässä äänestyslistassa. Ja äänestämme tästä. Ovatko kaikki äänestäneet? Vihreillä on yksi ääni liikaa. Onko vielä epäselvyyksiä? Ja siis vielä kerran. Me olemme juuri äänestäneet konsolidoidusta tarkistuksesta numero kolme. Nyt meidän pitää äänestää erikseen vielä, joka koskee pankkijärjestelmää. Ja tästä esittelee varustelivat sopivat, että tästä pankkijärjestelmä, banking system, äänestettäisiin erikseen. Se pitää tarkistaa nyt koneäänestyksellä, koska lähes kukaan ei nostanut kättä. Ja kun kysymys on hyvin tarkassa kysymyksestä, niin tämä pitää toteuttaa näin eli koneäänestyksellä. Kolme kollegaa vielä ei ole äänestänyt. Olette tervetulleet äänestämään, jos tätä huvittaa. Olkaa hyvä, äänestys päättyy. Hyväksytty ääni, hylätty 39-20 ääni. Sitten äh, sivulla 24 kautta 24. Siellä on sitten tämä, ovatko kaikki valmiita. Minun äänestyslistani lopussa, en tiedä mitä tämä teillä on, siellä on edellinen lista, äänestys. Nyt katsovatko kaikki voivansa äänestää. Jos sopii, niin äänestetään tästä. Siis 85 puolesta vastaan Tarkistamme koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta 28 vastaan hyväksytty. Kaikki muu raukeaa. Nyt taas takaisin sivulle 7. ITRE 17. ITRE 17. Odotan hetken, että kaikki pääsevät äänestyslistassa oikeaan paikkaan. Ja äänestämme ITRE 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nyt kompromissitarkistus neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kaksi saman sisältöistä tarkistusta, 117 ja 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 118 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 119 puolesta, vastaan, tyhjää, ei täysin selvää, tarkistetaan koneäänestyksellä. 119 äänestys alkaa. Abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. 56 puolesta, 8 vastaan hyväksytty, 120 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 121 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 122 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 123 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 125 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 124 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 126 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 111 puolesta, anteeksi, 11, 11, 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 12 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. Hitre 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 ja Itre 20 puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itre 21. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 133. Puolesta. Vastaan. Tämä on aivan selvää. koneäänestyksellä 133 koneäänestyksellä. 133 äänest- koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Kansanpuolella kaksi ääntä liikaa. Yksi liikaa. Nyt luku on oikea. Äänestys päättyy. 44 puolesta, 21 vastaan. Hyväksytty. 135 puolesta, 34 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 738 ja Tran 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan kuitenkin. 138 ja TRAN 16. Ovatko kaikki äänestäneet? Kansanpuolue yksi liikaa. No nyt 27 puolesta 37 vastaa selkeästi hyvä, ITRE 124, ITRE 24 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. ITRE 24 koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt sivulla 14 tarkistus 152. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 27 ja Tran 18 yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157. Se raukeaa Sitten siis äänestämme numero 167 sivulla 16 puolesta 167 Sabine Vils sivulla 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 66, 68, 170 yhtenä, koska ne ovat samansisältöisiä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 169 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 175 puolesta, vastaan, hyväksytty, mutta tarkistamme kuitenkin mieluummin. 175 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tran 21 raukeaa, 22 myös. 176 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 177 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Nyt sitten eteenpäin on kappaleilla 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 ja 29 samansisältöiset puolesta vastaan. Ei aivan selvää. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Siis 28-29 yhdessä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Yksi kansapuolueen ääni liikaa. Nyt kaikki on taas järjestyksessä hylätty. yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmekymmentä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Litri neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 ja Tran 2 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme ykkösestä, 35, tran kolmesta ja itse viidestä puolesta. Vastaan tyhjää. Ei aivan selvää. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Siis nämä neljä tarkistusta yhdessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt 48 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 49, Itre 8, 49, no, Itre 8 yhdessä, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Itre 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyvä, hyväksytty. 50 puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Ja nyt 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta, siis 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten taas hypätään. Kolme ja itre kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Trans 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ensimmäinen loppuäänestys näin muutetusta esityksestä koneäänestyksellä, kuten aina. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 45 puolesta 15 vastaan, kolme tyhjää. Sitten loppuäänestys lainsäädäntöpäätöslausuman esityksestä kokonaisuutena puolesta. Äänestys, anteeksi, äänestä alkaa koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten esittelijälle kysymys. Haluaako hän, tahtooko hän? Chris. Mitkä olivat äänestyksen loppulukemat? Viimeisenkö? 47, puol- puolesta, 15 vastaan, yksi tyhjää tässä toisessa loppuäänestyksessä. Jotta saisi valtuutuksen, tunnen luvun tarkkaan, tarvitaan 35 ääntä täältä joten äänestämme koneäänestyksellä neuvotteluvaltuutuksesta. Ham alle. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hella Ulmea, te saitte neuvotteluvaltuutuksen. Minä kadehdin teitä. Ich begrüße, das habe ich... Ja nyt aamulla jo itse asiassa tein sen minä tervehdin kollega Franco Moraninia, joka on valiokuntamme täysjäsen. Sydämellisesti tervetuloa. So, wir arbeiten uns heute vor. Sitten yksinkertaisesta mietinnöistä Jatkamme edelleen vaikeampiin. Tämä on tänään järjestys. Vielleicht kann wieder bisschen Ruhe. Ehkä voisi täällä hiukan sali rauhoittua. Kollegat, jotka eivät nyt halua osallistua äänestykseen, pyytäisin, että poistuisitte hiljaa. Vielleicht können die Shadows auch. Ehkäpä Varjoesittelijätkin voisivat jatkaa neuvotteluja autokysymyksistä tuolla oven edessä. Ja minä nyt mielelläni käynnistäisin neuvottelut, anteeksi äänestyksen kollega Frankon mielessä, joka koskee seitsemättä ympäristön toimintaohjelmaa, tarkistus kuusi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 108 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 110 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 109 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 111. Tarkistamme 111. Koneäänestyksellä äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Onko kaikki äänestäneet? Tämä pitää vielä kerran sanoa. Siis 109. Tämä oli minun virheeni. Äänestämme siis tarkistuksesta 109. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Seitsemän puolesta. Täällä pyrittiin tarkistusta. Tarkistamme 119. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty niukasti, mutta hyväksytty. Seitsemän puolesta terveydeksi vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. akri 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 126 puolesta, vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty. 128 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 100 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 ei ollut aivan selvä. Tarkistetaanko? Hyvä, mielellämme. 130. 130. 130. Äänestys päättyy. Niinpä. No niin, 131. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta tarkistamme 132. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Luottakaa puheenjohtajaan, se hylättiin. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 3 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Toinen osa. Täytyykö vielä? Ei. Sitten 135. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 136. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 137. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 138. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 139 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 141 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 9. 9 puolesta, vastaan, tyhjää, vielä kerran Tarkistus yhdeksän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten toinen osa Agri nelosesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 140 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan hyväksytty. 146 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistamme 146 ja koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Niukasti hyväksytty. Hyvä, että tarkistettiin. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta pol- vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 korjaus Meni liian nopeasti. Tuo hyväksyttiinkin. 154 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 155 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksyt. 156 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Konsolidoitu tarkistus 1 puolesta vastaan ja hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan ja hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus kolme puolesta vastaan ja hyväksytty. 15 puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaa Tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Mielellään. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Merci. Näyttää vähän erilaista täältä. 170 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 172 osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 171 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 ja Agri 9 yhdessä puolesta vastaan Se, se jää hylätty. Tarkistetaan. Yeah. So, haben alle abgestimmt? Oletko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Minun täytyy korjata itseäni. Sataseitsemänkymmentäneljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16. Kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. ja hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. ja hylätty. Kolmas osa. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 175 ja Agri 11 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistetaan molemmat. Tarkistetaan. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 176 ensimmäinen osa ja toisen osana on suullinen tarkistus. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Toinenkin osa kaattuu. 178 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 181 puolesta vastaan. Se jää hylätty. Tarkastetaan 181. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Joskus liberaalit ovat tärkeitä. 177 kaatuu. 179 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Sitä 80 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. <clears throat> Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. Ja se on hyväksytty. 182. Eipäs kun mennäänkin suoraan Agri 12.3. osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta ensimmäinen osa elektronisesti. Haben alle abgestimmt? Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytte Kolmasosa puolesta vastaan ja hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 187 puolesta vastaan tyhjä hylätty 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty 192 puolesta vastaan epäselvää. Tarkastetaan elektronisesti 192. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 195 ja Agri 13 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 196 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 198 ja Agri 14 puolesta identtisinä puolesta vastaan sitten jää hylätty. 19 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Hakri 15 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 20 puolesta. 200 puheenjohtaja korjaa. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 201 kaatuu. Agri 16 puolesta vastaan hyväksytty. 202 vastaan tyhjää hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206 kaatuu, 208 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Agri 17 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa kaatuukin, joten 209 ensimmäinen osa kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 209 ensimmäinen osa. Ja sitten toinen osa. Äänestys alkaa elektronisesti. Toinen osa. Ensimmäisen osan toinen osa 209. Oletko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 209 toinen osa toisessa osassa, josta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 211 12 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt. 218 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 ensimmäinen osa. Ensimmäinen osa vain yksi äänestys puolesta vastaan. Se jää hyväksytty. 24 toinen osa neljässä osassa. Ihan hullua varjo. Esittelijät ovat tässä nähneet oikein vaivaa puolesta. Toistetaan. Tarkoitus 24, toinen osa ja toinen osa siitä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. loppu raukeaa. 25. 25 puolesta vastaan. Se jää hyväksyttyä. Kahvia ja teitä tarjollaan sitten puoliajalla. 220 puolesta vastaan Eli jää hylätty. 221 puolesta vastaan Se jää hylätty. 222 puolesta vastaan ja hylätty 223, tarkistaa 222. Haben alle abgestimmt? Die EVP hat einen zu viel. Kansanpuolella on yksi liikaa. So. Ist angenommen. Hyväksytty. 223 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Ist ab. Hylätty se on. 224 puolesta vastaan. Tyhjää. En ole, en koe itseäni varmaksi. Tarkistetaan. Abstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Müsste eigentlich angenommen sein, aber... Kai se hyväksytty oli, mutta äänestys on päättynyt. Ja hyväksytty se oli. 225 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 226 ensimmäinen osa jälleen kahdessa osassa, kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 jälkimmäinen osa jälleen kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväkset Toinen osa puolesta vastaan tyhjää epäselvä. Toinen osa tarkistaa elektronisesti. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. Hylätty. tarvittaisiin lisääänestyslistoja. 226 puolesta vastaan. Hyväksytty tulkkikorja 227. 228 puolesta vastaan. Ja hylätty. 27 suullisesti tarkistettuna puolesta vastaan hyväksytty. 229 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu neljä puolesta vastaan ja hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksisataaneljäkymmentäyksi puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. Agri 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 248 puolesta vastaan hylätty. 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Se jää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Ei ole selvää. Kolme kolme toinen osa elektronisesti, oletteko äänestäneet? Abstimmung geschlossen. Ist angenommen. Hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 252 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. 253 tarkistetaan. Puheenjohtaja korjaa 252 elektronisesti. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Der Vize-Vorsitzende der Liberalen sagt, dass die Liberalen... Liberaali varapuheenjohtaja sanoi, että liberaalit äänestivät väärin. Oliko se nyt selvää? Äänestämme 252. Äänestän nyt vielä kerran 252 elektronisesti. Ja wird's nicht gewünscht, dann äh, ich sag mal, das No, jos ei sitä halutaan, jos tämä on liberaalien ongelma, niin antaa, antaa sen olla. Selvä. 253, ei siinä mitään. 253 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 255 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 256 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 257 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. 258 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. 250, 259 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. 260 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. 260 puolesta. Yksi puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty konsolidoitu kuusi puolesta vastaan. hyväksi, että Nyt voidaan loikata sivulla 28, 276 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 276 puolesta vastaan, ja hylätty. 273 puolesta vastaan ja hyväksytty. 274 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 275 puolesta vastaan tyhjää tyhjää hyväksytty. kollegat, jos tämä soitto häiritsee, niin keskeyttääkö? Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 278 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 277 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 279 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 280 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Konsolidoitu 13 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 284 kahdessa osassa ensimmäinen osa vastaan, tyhjä, hyväkset Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, myös hyväksytty. 286 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 287 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 288 puolesta. Vastaan. Se on Hyväksytty. Konsolidoitu 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Genommen. Hyväksytty. 258 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 299 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 300 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Akri 24 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 301 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 302 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 303 raukeaa, konsolidoitu kahdeksan puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 308 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu yhdeksän puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 318 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää ei selvää. Tarkistetaan koneäänestyksellä toinen osa 39. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Näin hyväksytty. 325 puolesta vastaan. Tyhjää hyvä, hylätty. 326 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 327 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 332 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 328 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 329 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 330 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 331 anteeksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan. Hylätty. 333 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 335 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 334 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 336 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 337 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 338 puolesta vastaan tyhjää, Hylätty 339 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 340 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Agri 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 341 puolesta vastaan tyhjää hylätty 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 342 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 363 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 364 raukeaa, 343 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 344 tarkistetaan, 343 tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 344 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 345 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 346 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 347 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 349 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 348 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 350 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 351 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 352 puolesta vastaan, tyhjää, ei selvä. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty niukasti. 353 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 355 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 354 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 356 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 42 puolesta, vastaan, tyhjää, sekaisin, tarkistetaan koneäänestyksellä. 42 Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Konsolidoitu 11 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt 44 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 361 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 362 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 45 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 365 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 46 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 366 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 367 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 368 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 369 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 370 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 371 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 372 puolesta vastaan tyhjää. Ei aivan selvää. 372 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Alde yksi ääni liikaa. Ja nyt lukut ovat oikeat. Äänestys päättyy. Joko minä liian nopea. Selkeästi hyväksytty. 373 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Akri 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 374 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 375 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 375. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty samalla enemmistöllä. 376 raukeaa. 377 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 378 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 379 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneäänestyksellä, koska 90 prosenttia kollegoista ei osallistu äänestykseen. Koneella, koneäänestyksellä 50. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Es ist ganz klar angenommen. 380. Hyväksytty selvästi. 380 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 381 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 51 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kolme, kolme, kahdeksan, neljä. Kolme, kahdeksan, neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 vedetty pois. 3 87 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 389 puolesta. Vastaan. Hylätty. 391 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 393 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 394 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 395 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 396 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 397 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 12. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 402. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 403. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyvä, hylätty. 404. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 405. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylättyyn 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 407 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 408 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 412 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 409 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 410, 111 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 413 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 414, 415 ne raukeavat. 418 saman sisältöisiä Anteeksi, 417. Anteeksi, puolista vastaan tyhjää hyväksytty. 416 ja 418 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan se kuitenkin vielä. Siis 416 ja 418 tarkistetaan koneäänestyksellä. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 419 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Akri 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 420 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 421 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylättyy 422 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 423 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 424 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 425 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 4, 2, 6 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 4, 2, 7 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 4, 2, 8 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 4, 2, 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 4.30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4.31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Akri 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 432 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 433 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Tarkistusta on pyydetty. 433. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Mutta S ja D yksi ääni liikaa koskaan olla liikaa sosialisteja. No niin, hyväksytty. Ja nyt sitten jatketaan. Toinen osa, kolme toinen osa, äänestys puolesta, vastaan, tyhjää, ei aivan selvää. Tarvitaan tämä koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Selvästi. 54 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 434 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 435 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 436 puolesta, Neljä kolme kuusi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolme seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolme kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 439 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 440 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 31 puolesta vastaan, anteeksi, raukeaa, raukeaa, raukeaa myös, raukeaa myös. 442, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. 442 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 443 raukeaa. 444 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ankri 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 446 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Akri 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaikki selvää. 448 ja puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Anteeksi, ne olivat samansisältöiset. 48 öö, ja AK36. Ai se on jo siis, nyt äänestettiin ja molemmat hylättiin. 449. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 58 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 450 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 452 puolesta, Neljä, puolesta vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty. Akri 37 puolesta, tarkistetaan 453. tarkistetaan koneäänestyksellä, äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Ankri 37 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Sitten 451 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 59 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 454 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 455 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 456 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 457 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 458 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 459 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta 62 hyväksyttiin, niinkö? Anteeksi, hyväksyttiinkö? Ja anteeksi, anteeksi. Se oli virhe. 64 hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 460 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 461 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 raukeaa. 463. 62 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 464 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 465 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 466 puolesta, no 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 467 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 468 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 469 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 470 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 471 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 472 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 473 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 474 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 475 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 476 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 478 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 479 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 480 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty 481 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 483 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 484 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 485 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 486 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 487 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 488 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 489 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 raukeaa 490 491 puolesta vastaan tyhjää hylätty 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 493 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 494 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 495 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 496 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 497 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty 499 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 73 puolesta vastaan tyh- tyhjää hylätty 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 500 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 501 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 502 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 5, 75 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 503 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Ja nyt sitten johdatuson kappaleet 76 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty, 77 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty, yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyvä, hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yksimielisesti. Siihen kompromissia, mutta mistä se jotakin ajateltu. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus kolme, johon sisältyy suljen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 91 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 93 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 92 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 94 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 95 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistusta pyydetään, siis tarkistus 97. Tarkistus koneäänestyksellä alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Odotamme, kunnes kaikki ovat äänestäneet. Nyt kaikki ovat äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten 86, anteeksi, 98. Tässä päin hyvälle sivullekin. 98 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 100 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 99 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 101 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistamme 101. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 103 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 104 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 105 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 106 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. So we have three votes. It was the first part. <laughs> so, now we have the final vote. Nyt loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ensimmäinen koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 46 puolesta 5 vastaan 2 tyhjää. Sitten Lainsäädäntöpäätöslausumaesitys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Selkeä suuri enemmistö hyväksytty. Ja sitten kysyn esiteltä herra Frankolta ensinnäkin onnittelut. Onnittelut suuresta tuesta. Ja sitten kysyn, toivottako valtuutuksen valtuuskunnalta. Siihen tarvitaan 35 ääntä. Huomaan selkeän vastauksen, joka on kyllä. Ja sitten näin menettelään äänestämme koneäänestyksellä säännöstä 70, eli valtuutuksen myöntämisestä. Siis 35 ääntä puolesta on se, mikä tarvitaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 48 puolesta, 7 vastaan, ei yhtään tyhjääntä. Sydämelliset onnittelut, näin on annettu valtuutus. Erittäin selvästi. Kollega Franco, olkaa hyvä. President, merci mes, chers collègues. Je tiens Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegat. Vilpittömät kiitokset kollegoille siitä, että annoitte minulle tämän neuvotteluvaltuutuksen. Nyt Toivottavasti teemme tehokasta yhteistyötä Irlannin kanssa puheenjohtajamaana, jotta päästäisiin parhaaseen mahdolliseen kompromissiin, joka olisi realistinen, mutta myös kunnianhimoinen. Kiitos varjoesittelijöille, muille poliittisille ryhmille ja kaikille tästä hyvästä yhteistyöstä ja vielä kiitokset sille, joukkiolle olet työtä kanssani viime kuukausien aikana vaivojaan säästelemättä. Kiitokset vielä kaikille. Vielen Dank, Herr Franco. Kiitos, herra Franco. Ja myöskin Joolainen haluaa käyttää puheenvuoron. Vielä onnittelut esittelijälle ja kiitos yhteistyöhakuisesta työstä koko tämän menettelyn aikana tämän mietinnön osalta 27. Toimi, ympäristötoimintaohjelmaa. Mm. Tästä varmasti kaikki voivat olla samaa mieltä. Kiitos. So, ich bitte doch. Nyt pyytäisin, että ne, jotka eivät halua osallistua keskusteluun, joka koskee tupakkatuotteita, salisivat sen, että saliin palaa rauha. Ja, Herr Ulma. Herra Ulmaa. Minä haluaisin vain kysyä, onko meillä realistisia mahdollisuuksia saada tämä viimeinen kohta sisällä käsitellyksi vai voitaisiinko lykätä seuraavaan kertaan, lykätä samalla myöskin sitten äänestystä? Tämä ei, ei olisi täysin välttämätön tässä vaiheessa. Katsotaan. Me tarvitsemme riittävästi aikaa tupakkatuotteisiin, koska se on tärkeimpiä lainsäädäntötoimia tällä vaalikaudella. Ja sitten katsotaan, miten ajan osalta tilanne, miltä se tilanne näyttää. Minulle sopii erittäin hyvin, jos sitä ei käsitellä tänään. Teoriassa sitä voitaisiin lykätä herra Ulmea. Herra Ulmer haluaisi mielellään, että asiaa lykätään, joten sitä lykätään. Herra Pielnää. No, no, just eager to get started. Haluan vain, että täällä päästään käyntiin. So, jetzt ist die Nyt on vuorossa esittelijä, joka on jälleen paikalla kokoamme puheenvuoropyynnöt ja Linda McCaven esittelijänä. Olkaa hyvä. Um, thank you, Chair. Thanks to colleagues for staying. Kiitokset ja kiitos kollegoille, että jäitte tänne vielä näin pitkän äänestysrupeaman jälkeen. Kun kävimme tätä keskustelua ilman mietintöä, minä kerroin, miksi tuen komissiota sen ehdotuksessa, kun kysymys on tupakalain uusimisesta. Minusta Euroopassa on tehty paljon, mutta ei vielä riittävästi. Ja nyt on selkeästi taktisia pyrkimyksiä, että saataisiin uusi tupakoitsijan sukupolvi, ja tähän pitäisi nyt tässä uudessa direktiivissä puuttua. Muistutan kollegoita myöskin siitä, että kun vuonna 2001 tätä uusittiin, niin sen jälkeen kaikki maat ja EU ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen tupakoinnin valvonnasta. Ja tämä tuo velvoitteita meille ja meidän on tehtävä, mitä voimme uusien tupakoitsien rekrytoinnin estämiseksi. Viime kerralla sanoin myös ja toistan, että EU ei ole tupakavalvonnan maailman johtavia alueita. Meillä on enemmän tupakoitsijoita kuin monissa muissa maailman alueilla, 18, 17, 15 ovat Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Brasiliassa nämä luvut, kun taas meillä on 28 prosenttia ja 29 prosenttia taas nuoria tupakoitsijoita, niin että selkeästi monasti nuoret aloittavat aivan lapsuusiässä polttamisen ja sen takia meidän pitäisikin välttää tämä mahdollisuuksien mukaan niin paljon kuin vain voimme. Pääehdotukset komission direktiivissähän ovat hyviä. Käyn lävitse niitä osa-alueita, joissa olen tehnyt muutoksia komission ehdotukseen. Aloitan ainesosista ja näistä tunnusomaisista mauista. Minä tuen komissiota näissä toimissa. Jos katsomme, mitä EU:ssa tällä hetkellä tapahtuu, niin tiedämme, että hallitukset ovat huolissaan siitä, että tällaisten makul tupakoitteen ja muiden tuotteiden vyörymarkkinoille on alkanut ja Ranskassa itse asiassa on jo tällaiset eh, makean makuiset tupakat kielletty, koska 13-vuotiaat alkoivat näitä tuotteita ostamaan. Belgia taas on kieltänyt sellaiset ainoisosat, jossa eh, on mentolikapseleita ja samoin myöskin on tehty Saksassa. Tiedän, että mentolia käytetään laajalti EU:ssa ja tämä on todella suuri markkinatupakka yrityksille, mutta jos ajatellaan komission vaikutusten arviointia, niin he ymmärtävät varmasti, minkä takia komissio haluaa tämän mentolin kieltää ja se johtuu siitä, että mentolia käytetään sen takia, että nuoret alkaisivat polttamaan. Oma tieteellinen komiteamme on julkaissut raportin 100 sivua 2010 vuonna ja Mentol sen mukaan on ikään kuin paikallispuudutteen omainen aine ja se saa itse asiassa ihmiset vetämään tupakkaa henkeen paljon syvemmin ja pitempään. Ja myös Iso-Britannian valvoja viranomainen on asia tarkastellut ja tullut siihen tulokseen, että nuorille mentolia ei pitäisi tarjolla, koska se tekee näistä tupakoista helpommin poltettavia. Siis selkeästi asiantuntijat ja valvojat ovat sitä mieltä, että maustetut makutupakat pitäisi kieltää. Minä tuen tätä. Sitten merkinnät. Merkintälaki komission ehdotus on hyvä. Tarvitaan kuvallisia varoituksia. Tulistitte mukaan tämä auttaa. Ihmiset eivät halua tupakoida niiden takia. Haluaisin mennä pitemmällekin vielä ja toivoisin, että mentäisiin Australian järjestelmään, jossa tupakat ovat tällaisia niin sanottuja itse, tai ainakin tällaisten kääretupakkatuotteiden osalta. Ja tämä johtuu siitä, että Öö, että tietysti tupakkayritykset voivat vielä laittaa mainoksia näihin tupakkapakkauksiin, ja tämä on sellainen asia, johon pitäisi nyt puuttua, öö, koska öö, tupakkayritykset käyttävät tätä tietysti hyväkseen. Ne lobbaavat myöskin hyvin voimakkaasti, ja minun maassani he ovat laittaneet kansallisen lehdistön neljän sivun mittaisia omia ilmoituksiaan, kun taas brittihallitus on ajatellut tällaisia standardoituja pakkauksia. Näytän teille nyt ne täältä. Jotkut kollegat ovat jo minulle sanoneetkin, että Siis tämä on tällainen tavallinen paketti, tällainen australialainen paketti, ja itse asiassa siinähän on tällaisia selkeästi terveyteen liittyviä kuvia. Tämä on taas komission ehdottama paketti, laitetaan se vaikka kiertämään, niin näette sen. Ja ero liittyy tähän In my country, the brändäykseen. Ja tässä mainostoimistot ovat jo pyytäneet, että näitä ilmoituksia tai näitä mainoksia vedettäisiin pois, koska ne ovat harhaanjohtavia, koska niissä sanotaan, että niissä tehdään kaikenlaisia vaateita, että tämä standardoitu pakkauskoko johtaisi siihen, että kauppaa käytäisiin enemmän laittomasti, mutta näitä todisteita yrityksiltä ei pitäisi uskoa, vaan poliisin ja omien viranomaistemme todisteet ovat vahvempia. Olaf sanoo, että 50 prosenttia tupakasta on väärennettyä rikolliset myöskin kopioivat näitä brendejä. 30 prosenttia tupakasta on salakuljetettu. Tämä tarkoittaa sitä, että näitä äh, tuotteita käytetään laittomalla tavalla ja kaupataan laittomalla tavalla. Ja itse asiassa tätä koko alaa on syytetty oikeudessa siitä, että se on tässä ollut tätä lietsovana tasona. 30 prosenttia äh, äh, kaupasta on myöskin osittain laitonta. Tällaiset väärinnet pakkaukset ovat hyvin helppoja valmistaa ja hyvin halpoja valmistaa. On hyvin vaikeata ymmärtää, kuinka ne voivat en, ennestään halventaa tässä valmistusprosentissa. Ja kaiken kaikkiaan 7 prosenttia maksaa tällaisen paketin valmistuminen, niin niiden väärentäminen on todella sellainen kysymys, jota ei millään lailla pystytä kärjistämään sitä kautta, että laitetaan enemmän näitä terveysvaroituksia näihin paketteihin, koska tämä on nyt aivan väärä johtolanka tässä keskustelussa. Ja jos keskustellaan terveysministeriöiden ja säätelyiden kanssa, niin uskon, että he ovat varmasti tästä aivan samaa mieltä. Sitten tällaiset slim, tällaiset ohuet tupakat olisi myöskin savukkeessa olisi tarkoitus kieltää. Minkä takia komissio tätä haluaa? No sen takia, että on paljon todisteita siitä, että tällaisia savukkeita käytetään nuorten naisten saamiseksi tupakoitsijoiksi. Ja jos ette usko minua, niin kuunnellaanpa, mitä yritykset itse tästä tuumaavat. Vuonna 2011 tällaiset savukkeet niitä, niitä tutkittiin ja todettiin, että mitä ohuempia ja hienompia nämä savukkeet olivat sitä mieluummin naiset niitä, nuoret naiset niitä ostivat. Ja senpä takia juuri nämä tällaiset ohuet tupakat tulevat tuotteille. Olen jo varmasti näyttänyt tämän teidän aikaisemmin. Tämä on tällainen upea, kaunis, vaaleanpunainen, näyttää melkein kuin parfymipaketilta. Ja se on suunniteltu juuri houkuttelemaan nuoria naisia tupakoitsijoiksi. Toinen tällainen mentolpaketti Tämä on suuri nouseva brändi nuorten keskuudessa, että toivon mukaan tuette komissiota ja tuette minua ja myöskin muita kollegoita, jotka haluavat, että päästään eroon tällaisista tuotteista markkinoillamme niin, että niitä ei voida käyttää nuorten saamiseksi tupakoitsijoiksi. Mitä tulee sitten nuuskaan? En halua muuttaa komission ehdotusta, vaan ehdotan, että pidämme sen sellaisenaan, rajat ylittävä myynti, sitä internet-pohjasta myyntiä ei ole kovinkaan paljon ja se kauppa, mitä on, niin se on laitonta. Itse asiassa ei ole nähnyt mitään todistetta laillisesta kaupasta. Yhdeksässä jäsenvaltiossa tämän tyyppinen kauppa on jo kiellettyä ja uskon, että meidän pitäisi kieltää se kokonaan. Nämä uudet tupakatuotteet, Komissio ehdottaa tällaista ilmoitusjärjestelmää näille tuotteille, mutta jäsenvaltiot saavat valita, ottavatko tällainen ennakkovaroitusjärjestelmän käyttöön. Yhdysvalloissa lääkevirasto on ottanut käyttöön tällaisen ennakkovaroitusjärjestelmän, eikä se ole antanut lupaa millekään uusille tupakatuotteille Yhdysvaltain markkinoille. Ja mielestäni tämä on hyvä järjestelmä. Tällä tavalla sääntelijät pystyvät vetämään pois markkinoilta huonot tuotteet, eikä niitä, tai pystyvät estämään markkinoille pääsyn, eikä vain pelkästään vetämään niitä pois siinä vaiheessa, kun ne on todettu huonoiksi. Kysymys oli siis ennakkohyväksyntäjärjestelmästä. Myöskin poltettavista tarkoitetut kasvipohjaiset tuotteet, niissä myöskin tuen komissiota. Ja kun kysymys oli tupakkatuotteiden maustamisesta, niin komissiohan kieltää sen ähm, näissä kääretupakoissa ja myöskin savukkeissa. Se ei millään lailla puutu näihin niin sanoisin perinteisiin tuotteisiin, vaikkapa sikareihin, joita ovat äh, vanhempien tupakoitsijan käyttämiä. Mutta on yksi tuote, jossa minä haluaisin kuitenkin kollegoiden miettiä hiukan pitemmälle. Kysymys on vesipiipuista. Jo kauha, kauan aikaa sittenhän niitä käyttivät perinteisesti vanhemmat tupakoitsijat, mutta nyt itse asiassa Nämä ovat monissa Ikselen hienoissa baareissa hyvin suosittuja nuorten keskuudessa täällä Brysselissä esimerkiksi. Sen takia mietinkin, että pitäisikö meidän miettiä myöskin vesipiippujen erilaisia aromeja ja makuja. Tämä on ehkä vaikeaa, koska kun ostaa tällaisen vesipipu shotin baarissa, niin se varmastikin ei tule missään paketista, että tämä voi olla vähän vaikeasti säänneltävää, mutta joka tapauksessa. Sitten toinen osa-alue, jossa en ole vielä, johon en ole vielä tarkistuksia, on tämä koko kysymys, joka liittyy ähm, sähköisiin savukkeisiin. Ja nehän ovat tupakkatuotteita. Olen jonkun kuullut sanovat, että eivät ne ole, mutta ne ovat tupakkatuotteita. 90 prosenttia nikotiinista tulee juuri tupakasta. Ja ähm, eri EU-maissa tällä hetkellä niitä käsitellään eri tavalla. Joissakin maissa vaaditaan niiltä samanlainen lupa kuin lääkkeelle, koska nikotiinia, nikotiinahan on lääkkeen kaltainen mutta ei ole tietenkään mitään epäilystäkään siitä, että se on erittäin suuri riippuvuutta aiheuttava, suurta riippuvuutta aiheuttava aine. Se on tieteellisesti todistettu ja keräämme todisteita myöskin äh, siitä, minkälaisia höyryjä näistä äh, sähköisistä savokkoista tulee. Jotkut ovat sitä mieltä, että niistä ei ole mitään harmia, mutta nyt äh, itse asiassa tutkimusten pohjalta on käynyt ilmi, että itse asiassa niissä on karsinogeenejä ja raskasmetalleja näissä höyryissä. Ja on myöskin ilmeistä, että sähköisten savukkeiden polttajat, käyttäjät eivät millään lailla myöskään aiheuta harmia muiden tupakatuotteiden käyttäjille. Mutta kaikkein suurin ongelma, joka liittyy näihin sähköisiin savukkeisiin, on se, että on erilaisia, hyvin, että, että laadun kirjo on hyvin suuri EU-markkinoilla ja jotkut näistä savukkeista, kun säätelijä on niitä tarkastellut, niin eivät edes eivät, eivät edes sisällä nikotiinia, eli niitä on vääristelty, niiden sisältöä ja ainesosia on vääristelty. Ja monet ovat varmastikin saaneet kirjeitä tästä asiasta. Minä olen saanut niitä ja monet ovat nimitelleet minua vaikka miksi, mutta minähän en nyt tässä toimi lobbareiden sanojen mukaan, vaan olen sitä mieltä, että tätä asiaa pitäisi säännellä. Mutta kysymys onkin se, että kuinka tätä pitäisi säännellä. Kuinka takaamme sen, että markkinoilla olevat sähköiset savukkeet ovat laadukkaita ja turvallisia, että ihmiset tietävät, kuinka ne pitää käyttää. Koska jos, he, jos ne eivät toimi kunnolla, niin ihmiset, jotka käyttävät niitä itse asiassa, eivät haluakaan enää käyttää niitä, vaan palavat takaisin perinteisten tupakkatuotteiden pariin. Äh, sitten niitä ei tai niitä voidaan käyttää myöskin nuorten värväämiseksi tupakoitsijoiksi. Näin on tehty joissakin maissa. 7. toukokuuta pidetään työpaja tästä asiasta täällä. WHO julkaisee viimeisimmän tutkimuksensa ja siinä vastataan moniin kysymyksiin, kuinka paljon näitä tupakoitsijoita on, miten Miten eri, tai miten tupakat, nämä savukkeet vaikuttavat ja kuinka paljon nuoria käyttävät tämmöisiä tupakkatuotteita näin poin Ja su, myöskin Iso-Britanniasta, Saksasta ja Suomesta tulevat asiantuntijat käsittelevät sitä aihetta, kuinka tätä aihetta pitäisi säännellä. Saamme myöskin äh, käyttäjien näkökulman niin, että minä en ole vielä esittänyt tarkistuksia, koska haluaisin vielä kuulla, mitä lisätodisteita saamme tuohon päivämäärään mennessä 7. toukokuuta mennessä. Sen takia määräaikaa tarkistusten jättämiselle on siirretty kahdeksanteen niin että tietysti kollegat kuulevat kaikkia näitä asioita jatkuvasti ja uusia tutkimuksia julkaista jatkuvasti, mutta tuolloin varsinkin saamme paljon uutta tietoa. On hyvä ajatella tämä asia niin, että saamme tämän menemään oikein ensimmäisellä kerralla ja ähm, että äh, markkinoilla olevat tuotteet ovat sellaisia kuin niiden pitäisikin olla. Nämä tarkistukset olen nyt jo tehnyt ja mielelläni kuuntelin vielä kollegoita. Olemme jo tavanneet tuossa äh, pariin otteeseen varjoesittelyiden kanssa, keskustelemme hyvin rakantavasti ja äh, muut valiokunnat ovat jo jättäneet lausuntonsa Jotkut ovat aika samanlaisia kuin minun ehdotukseni, joissakin asioissa taas olemme eri linjoilla, mutta olen ihan luottavainen sen suhteen, että pääsemme yhteiseen lähestymistapaan tupakkatuotteista, koska, koska olen puhunut kollegoiden kanssa ja kaikki ovat samaa mieltä siitä, että me todella haluamme vähentää tupakoitsien määrää Euroopassa. Joissain maissa eh, ikävä kyllä nuorten määrä tupakoitsijana nousee ja tämä on sellainen tendenssi, joka pitää saada kääntymään. Kiitos. Eh? Kiitos Linda McEvan. On hyvä, että seitsemäs päivä sitten on tämä työpaja, josta juuri ilmoitettiin. Ja haluan kutsua kaikki sinne semeristä niin, että voimme tähän näihin e-savukkeisiin, että tätä aihetta vielä kerran käsitellään, saadaan siitä lisää mielipiteitä kuulla ja voidaan osaltaan antaa panosta tähän keskusteluun, koska emme oikein ole varmoja siitä, miten tätä pitäisi käsitellä. Onko tämä oikea paikka ylipäätään tämä lainsäädäntöasian käsittelyyn? Kysyn myös sisällöstä, aineistoja, joita nuo sisältävät, mutta varmastikin on järkevää vielä keskustella tästä asiasta työpajassa, niin että saamme tietää, mikä on asioiden tila. Puheenvuoropyyntöjä on paljon. Luen lävitse nimet ja sitten saavat varjoistelijat selkeän puheenvuoron. Karl Schlüter, Martin Kellinen, Oreste Rossi und Martina Andersen. Und als übrige sitten muut puhujat ovat Ayuso, Hibner, Davis, Westlund, Liese, äh, Bartolozzi, Morkunaite, Sabanoch, Fjellner, äh, Santos, äh, Silakakis, Pirillo, Wilmot, Estrella und Rivasi. Habe ich jemanden vergessen? Onko joku unohtunut? Ei. Näin tämä puhujalista sitten on suljettu. Nyt puheenvuoron saa kollega Karl-Heinz Florence kansanpuolen varjoesittelijänä. Ensinnäkin selmeiset kiitokset Linda McEvenille. Hän on hyvin pitänyt meidät mukana asiassa, olemme saaneet hyvin tietoa. Ei mitään syytä valittaa mistään. Ja haluankin onnitella häntä myös. Luonnollisesti on tietysti sellaisia asioita, joista emme kaikki ole yhtä mieltä. Ja ne haluaisin heti aluksi ottaa esille, koska sitten on jotakin asioita, jotka mainitsen vain näin pistettäin, koska hänen kanssaan näistä yhtä mieltä. Ensinnäkin se, että meidän pakkaukset millimetrin tarkkuudella määrittelemme, se on minusta liian pitkälle menevää henkilökohtaisesti – minä olisin valmis hyväksymään tai suuntautumaan komission mukaisesti, vaikka siinäkin lähes millimetrin tarkkaudella, ei aivan, mutta kuitenkin lähes millimetrin tarkkaudella määritetään, miten suuri pakkaus saa olla. Minä olen vakuuttunut markkinatalouden kannattaja ja minusta minä pidä niin pitkälle, että me määrämme teollisuudelle sen, saako pakkaus olla 8 cm levyinen – vai 10 senttimetrin korkuinen vai vain 8 senttimetrin korkuinen ja 10 cm levyinen. Minusta tämä on asia, joka edelleenkin on jätettävän markkinan päätettäväksi. Voimme tietysti keskustella vielä siitä, miten nämä varoitusmerkinnät, minkälaisia ne pitää olla. Minun ryhmässäni on erilaisia näkemyksiä tästä 50-75 prosenttia, mutta varmaan tästä löytyy kompromissi, siitä lähden liikkeelle. Joten ei tällaiseen play packagingiin eikä siihen. Samoin kuin ei siihen pitää kaikki määritellä täsmälleen millimetrit ja pitää meidän todella määrittää, että savukeaski, miten se avataan. Minusta se ei ole meidän tehtävämme. Minusta se, että valistetaan savukkeiden vaarallisuudesta, siitä olen yhtä mieltä. Meillä on kolme lasta he ovat myöskin tehneet kaikenlaisia tyhmyyksiä. Joten pakkauksen osalta en voi kulkea samalla linjalla kuin Linda. Olen kuitenkin siis täysin vakuutunut tästä näin, että näin on, mutta toisaalta täytyy katsoa, miten tässä päästään eteenpäin. Slim-savukkeista olen täysin yhtä mieltä McEvenin kanssa. Siinä nuoria ihmisiä houkuttelevilla pakuksilla, pakkauksilla vedetään tupakoijiksi. Haluaisin kieltää tämän. Ja on myös pakkauksia, joissa on kolme tai viisi savuketta, jotka on sitten erityisesti käsitelty joillakin kemikaal- kemisellä aineella tietää millä, jotka usein, joita jätän näissä tapahtumista nuorille ihmisille, ja niillä on tällainen riippuvaisuutta aiheuttava vaikutus, ja minusta tämä pitäisi kieltää. Ja sitten nämä, tämä sähköinen savuke, Siinä ajattelen samoin kuin Linda, että en ole lopullisesti asiasta varma. On jotakin perusteluja, jotka minun mielestäni ovat sellaisia, että näitähän voi ostaa asemalla. Ja jos nyt sitten tulelemaan niin, että sähkösavuke, jotka, jotka kenties voisivat auttaa ihmisiä luopumaan tappavasta tupakoinnista, silloin on ehkä hiukan vaikea ymmärtää tätä. En ole oikein täysin varma siitä, mikä minun kantani on. Voidaanko ne rekisteröidä tupakkatuotteeksi, se ei ehkä ole riittävää. Kenties on parempi odottaa tätä kuulemista ja sitten pohtia, miten näihin tulisi suhtautua. Olen iloinen siitä, että komissio, vaikkakin heikosti, mutta kuitenkin on tarttunut vanhaan aiheeseen, eli kemiallisiin aineisiin savukkeissa – sitä se oli tehnyt kuitenkaan suurella vakaumuksella, mutta kuitenkin. Se maininta on siis se, että tupakan tulee maistua tupakalta. Se on alkua ainakin. Tässä tulee tietysti sitten tällainen työllistämisohjelma asianajalle, koska olen varma siitä, että se mukalta, määritelmä siitä, milloin tupakka maistuu tupakalta, on hyvin kiistelty, ja teollisuus tietysti kyllä pystyy välittömästi muuttamaan kemiallisia aineita niin, että ne todellakaan eivät maistu. Joten minusta tämä periaate, se minua miellyttäisi, olisin eh, mm, paremmin sen kannalla, että olisi tällainen positiivinen lista tai negatiivinen lista, ja silloin katsottaisiin se, mitä viedään pois kaupoista. Tämä on sellaista parempi, mm, jo tavoitteeseen johtavampi eikä olisi mikään tällainen äh, loputon lista, johon tai, tai siis lista, jossa olisi loppu, vaan se oli lista, jota voitaisiin täydentää tutkimustulossa mukaisesti. Mä siis olisin komissio, ei tästä ole aivan täysin varma vielä, mutta tämä järjestelmä on jo joissakin maissa, eikä sitä pitäisi aliarvioida. Slim-savukkeet siis mainitsin, ja varoitukset. Prosenteista en siis ole vielä täysin yhtä mieltä Linda Mäkevenin kanssa, mutta tämä on prosessi. Nuuska, se on hyvin alueellinen kysymys, jota Saksassa ei juuri lainkaan harrasteta, mutta Etelä-Saksassa kuitenkin sitä taas voimakkaasti harjoitetaan, joten tämä nuuska, kuten äh, artiklan voitaisiin vetää kuudesta samoin kuin sikarit voitaisiin vetää pois. Sitten tämä laiton kauppa savukkeilla, perustelut, joita käytetään, ne ovat toisaalta kyllä kauniita, mutta eivät kuitenkaan kestäviä. Minusta ei koskaan voida riittävästi viittaa siihen, että yli 40-50 prosenttia laittomista savukkeista – tulee täysin laillisesti tupakkayrityksistä. Niillä nimittäin on rajansa sille, miten pitkälle ne voivat tehdä vähennyksiä taloudellisesta tuloksessaan, ja kun jos laillisilla tupakkeilla ei saata tavoitetta tätä raja-arvoa, niin silloin sitten yleistetään markkinoille näitä laittomia savukkeita, näin ainakin joissakin Euroopan maissa. Tämä on asia, jota on syytä pitää voimakkaammin silmällä. Puhuin tässä pitkään, mutta pakkaus, koko pakkaus, suuruus, komission määritelmä miellyttää on siis enemmän. Prosentit, niistä voidaan neuvotella. Niistä tulemme neuvottelemaan. Olen yhtä mieltä siitä, että tehdään kirjallisia varoitusmerkintöjä ja sellaisia, joissa jopa tarvittaessa on jokin puhelinnumero. Sen, tätä kaikkea voin tukea. Minusta on aika järkyttävää, että halutaan sitten tietää, miten suurta on mainonta, joita jokin yritys harjoittaa. Kuka tahansa, joka on tutustunut taseisiin ja haluaa äh, tarkastella niitä lähemmin, voi kyllä katsoa, miten suurta on mainontaan käytettävä rahoitus. Siihen ei tarvitse sitä lainsäädäntöä jos tässä tapahtuukin laittomia varojen siirtoja, niin silloin itse asiassa kyllä taseet saattavat olla täysin laittomat. Joten, mutta kuitenkin loppujen lopuksi viime kädessä tässähän nyt valiokunta ei kuitenkaan tee lopullista päätöstä, vaan mahdollisesti jossakin vaiheessa päätös tehdään neuvoston kanssa, jota voisin hyvin kuvitella, että viime kädessä saamme aikaan tuloksen, josta kaikki sanovat, että sen suunta on oikea. Kiitos. Thank you very much, Karl-Heinz Dial one. Kiitos, Karl-Heinz Florenz. Nyt seuraava puhuja on alderyhmän puolesta Frederik Ries. Merci beaucoup. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää Lindaa työn laadusta ja painottaisin tätä erinomaista yhteistyötä rouva esittelijän ja varjostelijoiden kanssa. Luin mietinnön tarkkaan ja kun Tällä tarkkaan, että yksikään näistä tarkistuksista ei poik- mene komissaarituksen ulkopuolelle tai seuraa näitä suuntaviivoja erittäin selkeästi, mitkä liittyvät kansanterveyteen ja menekseni ihan suoraan aiheeseen ja tarttuakseni aiheisiin samassa sarjassa, eli kannat artiklaa 6 liittyen aromeihin ja makuaineisiin kannatan kaikkia tarkistuksia, jotka valmistavat näitä eniten kulutettuja tupakkatuotteita, erityisesti nuorten kuluttamia tupakkatuotteita. Se on prioriteetti 24-29. Olen samaa mieltä, sanon tämän nopeasti. Lindakin totesi tämän, tämä luvan myöntäminen uusille tupakkatuotteille 48-51 sarja. Linda jos selkeän kannan Äh, FDA ja niin Yhdysvaltain selkeästä kannasta. Ja sitten terveysvaroitukset ja paketointi, Etiketti minusta komission ehdotus oli kunnianhimoinen, koska se yleistää 27 maahan tämä tässä varoitus ja valokuva, joka ei ole perinne kaikissa jäsenmaissa tällä hetkellä. Ja 75 prosenttia tupakkaa askista näin tässä ollaan päästy pitkälle kymmenen vuotta sitten ensin direktiivin aikana. Ensimmäisen direktiivin aikana oli toisenlaiset keskustelut. Ja sitten mitä Karl Heinz sanoi, nämä prosenttikysymykset kummalla puolella pakettia. Tästäkin jo aikanaan keskusteltiin ja meillä oli tällaisia teollisuudella oli putkeessa prototyyppejä, ne kiersivät siinä. Ja musta ja muun määriteltiin ja kysyttiin, että onko parlamentti tullut hulluksi. Näytettiin äh, teollisuuden putkessa olevat tuotteet. Me emme ole täsmällisiä, mutta teollisuus oli täsmällinen. Siellä oli filigraani ja siinä oli kaikenlaisia näkyviä tarroja. Ää, äh, hologrammeja se oli ihan kallista. Äh, mutta niin, että tämä varoitus olisi lähes näkymätön. Joten meidän on pakko olla täsmällisiä tässä. Ja anteeksi, että etenen vikkelästi, mutta 3045 tarkistus. Olen suhtaudun tarkkaan terveyskysymyksiin, haluan seurata näitä kysymyksiä, mutta olenpä vähän paholaisen asena ja miksei anneta minkälaista liikkumavaraa, miksei mitään marginaalia jäsenvaltioille aiheessa. Ei mitään 25 prosentista tästä paketista, 17 jäsenmaata. Siellä on ihan simppelit kirjalliset varoitukset, ei edes valokuvaa. Herää kysymys. Slim-tupakat, se on ihan selvä, nuuska samoin. Hashissa vasi... Shisha, eh, vesipiiput. Menisin pitkälle, kun tarkastus kolme, jossa halutaan pelkkää valvontaa. Tupakka. Shisha, vesipiipuissa olevat tupakka on erittäin vaarallista tupakka siinä on hiilimonoksidiaste, häkäaste on korkeampi kuin muussa tupakassa. Se on sama hiilimonoksidi, joka lähtee autojen putkista, se on erittäin vaarallista terveydelle. Elmillä on artiklan 60 tarkistukset, jotta menisimme pitemmälle. Hups, yritetään lakasta kaikki mahdollisimman nopeasti sitten etupakka. Äh, olen samaa mieltä Karl Heitzelin kanssa, että odotan ää, äh, kuudes päivä workshopia. Keskustelu ei ole kypsä. En minäkään, eikä liberaaliryhmässäkään ole kantaa tästä. Ja sitten kysymys on korvaavista tuotteista. Tämä saa, täällä saa olla minkälainen houkutin nuorille, uusille tupakoitsijoille. Eli artikla 18 sana tämän viimeisen kerran on liian tiukka. Meidän pitäisi lähestyä sitä borderline tuotteena, rajaa tuotteena ja tuotteena kautta ihmisen lopettamaan. Ja sitten sen suhtautuminen lääketuotteeseen, jos sen ää, nikotiinipitoisuus on samanlainen kuin muiden tuotteiden kanssa kuin patchien kanssa. Minä haluaisin kynnyksen, joka on ää, reaalimpi näiden etupakoiden kanssa. 80 milligrammaa minä kuuntelen asioita, mutta ei 4 milligrammaa, että komissio ehdottaa asettaa raja-arvoina. Ja meillä luulee, että nämä etupaikat äh, pitäisi tätä nikotiinia äh, äh, ihmikon mielestä kaikkien pitäisi kuulla tähän lainsäädännön mukaista sitten farmaseutetut kysymykset. Tuotteiden laatu, mitä ei tällä hetkellä mietitä. Ja loput sitten yhdessä. Kiitos. Thank you very much, Friedrich Ries. Next on... Kiitoksia, Fredrik Karl vihreiden puolesta. Tack så mycket. Jag tror att jag... Kiitos. Taidaanpa puhua ruotsia tänään. Minä kiitän esittelijää ehdotuksesta. Olen oikein tyytyväinen, että tässä ehdotetaan standardoituja paketteja, askeja. Ehdotan kuitenkin että me laajennamme tämän kaikkeen tupakkaan. Minusta ei riitä, että ainoastaan savukkeet ja sitten nämä itsekärtävät tupakat on mukana. Jos ajatellaan tarkoitusta, niin tarkoituksenahan on välttää sitä, että lapset, nuoret aloittavat tupakoinnin. Ja jossain määrin mä autamme niitä, jotka tupakoivat. Mutta päätöstavoite on uusien tupakoitsijoiden rekrytoinnin välttäminen. Me eh, haluamme taas uutta että nuorten tupakoitsijoiden sukupolvi ei meillä ole varaakaan siihen. Ja komission ehdotus, jos se toteutetaan, se tota, nettotuloksia. Tässä on myyttejä. Yksi on, että tässä menee paljon äh, tupakka Se on totta. Ihmiset ostavat sitä muuta tuotteita, jotka äh, tuottavat verotuloja. Mutta jos ajatellaan, että kaikki nämä verotulot menetetään, niin terveyden alalla voitetaan taloudellisesti 6-7 kertaa enemmän. Nettovoittokomissio on 9,3 miljardia euroa. Jos kunnianhimoa lisätään, nettovoitto voisi olla yli 25 miljardia vuodessa. Minä en ymmärrä niitä ministereitä, jotka omalle väestölle sanoo, heippa, minä haluan nostaa verotusta millä, millä eurolla vuodessa, kun minä en halua ryhtyä mikään toimiin tupakkateollisuutta vastaan. Hullua politiikkaa. Siksi minä olen sitä mieltä, että pitäisi mennä pitemmälle kuin mitä komissio menee. Tämä Lindan ehdotus on hyvä. Haluaisin kuitenkin laajentaa paketointia ja standardointia ja oma kotivaltioni Ruotsi valitettavasti on lähes luokan jo huonoin oppilas, mitä tupakoinnin valvontaan tulee. Tämä on esimerkki Lisäaine vapaasta tupakasta, jota markkinoidaan luonnollisessa ruskeassa paketissa. Se on belgialainen heti naisille markkinoitu, siinä on naisten kasva näissä kevyissä ohuissa paketissa, joka Linda näytti ja tässä on heti lapsi, naisille designattu paketti. Ja on monia tutkimuksia, että teollisuus vit, suunnittelee naisille kevyen värit, parfyymiä, pitkiä ohuita tupaksavukkeita. Karl Heinz, minä tiedän. Minä tiedän, ja olen samaakin mieltä. Minä inhoan tätä kaikkea EUn yksityiskohtaista työtä, mutta tässä on ongelma. Ja se on se, että tupakkateollisuudella on enemmän asiantuntijaa kuin kellekään muulle, jotka saavat palk- täyspäiväistä palkkaa lainsäädännön kiertämisestä, joka kaikki pikkupäätökset kiist- riitauttavat tuomioistuimessa. Että meillä ei ole sitä peria, että tehdään asiat simppelistä, meidän täytyy tehdä selkeästi ja vältää rautalangasta ja kaikki löydä lukkoa. muuten sieltä löytyy tuhansia juristeja. Ja yksityiskohdat saattaa olla vähän hulluja, mutta se on meidän ainoa pelastus sille, että tupakkateollisuus jatkaa tuotteiden markkinointia lapsille. 70 prosenttia aloittavat tupakoin niin ennen kuin 18, ei ole mikään oma valinta. Me aikuiset olemme, olemme sallineet, että lapset saavat, rupeavat käyttämään erittäin vankasti riippuvuutta aiheuttavaa tuotetta. En vastuumme on korjata tämä. Linna on sanonut, että vesipiiput ovat olleet va- perinteisesti vanhojen herrojen tuote, mutta nyt jotenkin nuorten parissa on tullut trendi, että, että tämä on uusi portti tupakan pariin. Ja vesipiippu pitää jo säädellä. Ja sama koskee slim-tupakkaa ja menttoolia, joka helpottaa tupakoinnin aloittamista. Poistamalla osittain kipureaktion keuhkoista ja vähentää ärtyisyyttä keuhkossa. Tässä on lisäaine, joka auttaa nuorten tupakoinnin aloittamista. Eihän me voi sallia lisäaineita, jotka auttavat rekrytoimaan uusia nuoria tupakoita. Se on mahdoton minun hyväksyä. Sama pätee internetkauppaan se täytyy kieltää kokonaan. Ei ainoastaan raja ylittävältä osalta. On myöskin falskeja argumentteja laittomasta kaupasta ja tupakan salakuljetuksesta. Tässä tärkeää on, että tartutaan sekä kysyntään että tarjontaan ja ehdotus, jossa pyritään lisäämään turvallisuus yksityiskohtia, lisää meidän mahdollisuuksia taistella salakuljetusta vastaan, mutta ottaisin paskeleen eteenpäin, että voisimme identifioida paketit paremmin kuin mitä komissio tekee. Mutta aivan päinvastoin kuin mitä tupakkateollisuus väittää, asiahan on niin, että standardoidut paketit, joissa on näitä uusia turvallisuusdetaljeja, niitä on paljon vaikeampi väärentää kuin päivän paketteja. Se olisi askella eteenpäin laitonta kapaa vasta, mutta ei riittävä askel. Muinkin toimin pitää ryhtyä ja sama on tässäkin. Ne maat, jotka satsaavat enemmän tupakoinnin valvontaan rajoilla, niiden valtion kanssa voittaa, kun vertuvat kasvavat, kansanterveys paranee ja salakuljetus vähenee. Ja sitten e-savukkeet. Markkinatilanne on sellainen, että säätely on hyvin erilaista. Ongelma tässä on sellainen, että meillä on ongelmia. Jossain vaiheessa sitä imee nestettä, kun imee liikaa, ja silloin saa yliannoksen nikotiinia. No Niissä on E1502, joka on sallittu elintarvikkeissa pensamäärissä, mutta e-tupakassa on 60 prosenttia tätä ainetta äh, savun luomiseksi, mutta ne toksikologiset ää, äh, tutkimukset, jotka perustuivat äh, elintärkeäksi hyväksyntään, ne eivät perustu inhalointiin, sisään hengittämiseen. Inhalointi on ihan sama kuin Suomen ajatelkaa vähän tupakoida sitä, mitä teillä on jääkaapissa. Se on hyvin erilaista kuin sen tavaran nieleminen. Tämä raja arvioita komissiolla on. Minusta pitä, pitäisi poistaa raja-arvoita ja näitä pitäisi käyttää lääkkeenä tai lääketeknisenä tuotteena. Ja silloin niiden pitäisi saada luva tuota kautta. Me tarvitsemme tieteen ylimmällä kauden, että eurooppalainen lupamenettely voidaan ottaa kansallisten sääntöjen tilalle. Ja tietysti kun ruotsalaisena ei voi tupakasta puhua ilman nuuskasta puhumista. No tässä on ongelma. Ruotsalaiset poliitikot ovat 20 vuotta valli, valehdelleet ruotsalaisille nuuskasta. Me olemme aina kuulleet, että äh, nuuska on poikkeus, ei, ei, ei ei säätele. Näin ei ole koskaan ollut. Ruotsilla on ollut poikkeus nuuskaan myyntikiltaan vastaan. EUlla on oikeus säädellä lisäaineita, mutta meillä on demokraattinen ongelma kun ruotsalaiset äänestivät EU-liittymisen e puolesta, ajateltiin, että tupakka on meitin asia. Ja jos nyt sanotaan, että me valehtelimme, niin tässä on tämmöinen demokratian kysymys, vaikka oikeudellisesti vastaus on selvä. Meidän täytyy löytää ratkaisu, se Ruotsi ottaa vastuun nuskasta ja todella ottaa vastuun nuskasta sillä, kun liityimme 94 yleensä käytettiin lähinnä bergamottia ja katajaa makuaineena. Ja nyt käytän, siellä on kermakolamakua nyt, eh, villivattua. Ja tuota, suunnittelu houkuttelee nuoria ihmisiä tupakin käytön aloitteluun, eh, vaikka nuuska on vähemmän vaarallinen kuin tupakki. Savukkeja. Toivottavasti voimme löytää kompromississa Ruotsi ottaa vastuun, että eh, YK on yleissopimo, tämä Rooman tupakkavalvontasopimus. Sitä noudatetaan, mutta että Ruotsi voi myös tehdä sitä, mitä Ruotsin kanssa on aina uskonut, että tästä täytyy olla kompromissi. Ei me mitään huonoja tapoja saa viedä Eurooppaan, mitään vientilupaa me emme halua. Kiitos. Thank you, Carl Schlitter. Next on the list is Martin Callanan. Seuraava puhuja on herra Callan ECR-ryhmästä. Niin, valitettavasti tulin tässä vähän myöhässä, että en nähnyt näitä hienoja kuvia, joita näyttitte tässä äsken. Menetin pari puheenvuoroa, olen pahoillani siitä, mutta, mutta Karl ja Linda voivat tietysti näitä näytteitä ja näyttää enemmänkin. Kiitokset Lindalle erinomaisesta työstä tässä asiassa tähän mennessä. Hän on todella suurella innolla järjestänyt työpajoja, ottanut mukaan sidosryhmät ja esittelee tähän työhön. Ja tämä on todella haastava asia, sillä on todella eriäviä näkemyksiä tästä asiasta ja kaikkia poliittisten ryhmien kollegoita on kuunneltu tästä. Kiitän häntä. Mitä tulee sitten näihin eri seikkoihin? Aloitan ainesosista ryhmäni yleensä on samaa mieltä komission kanssa ja Lindan kanssa siitä, että tässä direktiivissä pitäisi keskittyä siihen, että estetään nuoria ryhtymästä tupakoitsijoiksi tupakan pitäisi näyttää tupakalta, sen pitäisi maistua siltä, ei vaniljalta tai miltään makeisilta, näin sanoi komissaari ja häntä tuen, koska näitä tuotteita varmasti valmistetaan nuorten tahallisesti houkuttelemiseksi ja tämä on otettava huomioon, mutta meidän täytyy myöskin mahdollisimman hyvällä tavalla myöskin varmistaa se, että nämä markkinakiellot myöskin ovat tämän uudistetun direktiivin muiden näkemysten mukaisia. Ja tässä kun haluankin kuulla, kuinka komissio aikoo panna täytäntöön nämä eri asiat, jotka direktiivissä päätetään. Samoin sitten tässä puhutaan näistä makuaineista ja nämä sikarit ja muut vastaavat tuotteet viisasti jätetään ulkopuolelle, myös nämä vesipiiput Minusta tämä henkilökohtaisesti aika kummallinen tuote taitaa olla minun mielestäni, koska todellakin ilmeisesti mm, perinteisesti vanhemmat henkilöt ovat niitä käyttäneet, nyt kenties tendenssi on muuttumassa. Mitä tulee paketointiin, mm, niin tässä vaaditaan tällaisia terveysvaroituksia ja sitä 95 prosenttia sekä etu- että takapuolesta tuossa paketissa olisi katettu tällaisen varoituksille ja myöskin jäsenvaltioita vaaditaan joustavuutta edetä, jos ne niin haluavat. Mielestäni tämä varmasti noudattelee läheisyysperiaatetta ja pane merkille myöskin, että yleensä tämä on hyvin hyödyllistä tällainen esimerkiksi vaikkapa Yhdysvaltain ja Kanadan mallin mukaisesti. Ymmärrän esittelijän aikeet ja pelkään, että tämä johtaa pakolliseen paketointimääräyksiin EU-ssa Australian mallin mukaisesti, ja tämä saattaa mennä vähän pitemmälle kuin mikä direktiivin soveltamisala on. Tämä direktiivi hän haluaa tai pyrkii toimimaan sisämarkkinoilla markkinoilla ensisijaisesti. Ja nyt jos tässä lähdetään tällaisia ähm, määräyksiä näistä äh, savukemääristä tai ähm, näistä pakkauskoista äh, määräämään, niin äh, uskon, että tässä pitäisi kuitenkin miettiä tarpeellisuutta ja suhteellisuutta, koska tiedämmehän kaikki, missä vaikeuksissa olemme muun muassa juuri salakuljetuksen suhteen. Ja tässä on varmasti vaarana se, että tämä kärjistää näitä ongelmia. Olen omalla alueellani tavannut tällaista vähittäiskauppiasta, joka sanoi, että ähm, monet äh, ovat sellaisessa tilanteessa, että ähm, kadulla äh, myydään äh, vaikka minkälaisia tupakka tuotteita, kyyrillisiä kirjaimia ja vaikka mitä hienoja värejä näissä on, eikä mitään tietoa siitä, että mistä nämä ovat tulleet nämä tupakkatuotteet. Ilmeisesti juuri kääretupakkaa varsinkin salakuljetetaan todennäköisesti muista EU-maista erityisesti, koska Iso-Britanniassahan verot ovat todella kovin korkeita näiden tuotteiden kohdalla, mutta äh, paljon tulee myöskin EUn ulkopuolelta ja aivan täysin väärennettyjä tuotteita myöskin tulee ja se on todella ikävää, äh, kun ajatellaan sen terveysvaikutuksia. Mutta meidän pitäisi kaiken kaikkiaan olla näistä sivuvaikutuksista ja seurauksista tietoisia, kun lähdemme nyt asiassa säätämään. Ja tässä yhteydessä myöskin pitäisin hyvänä, että komissio kertoisi meille, mitä mieltä se on siitä, kuinka etenemme kolmansien maiden kanssa, kun kysymys on paketointi- ja merkintävaatimuksista sopimuksesta ja siitä, että jos meillä on sitovia määräyksiä, niin ollaanko tässä sitten muun muassa VTOn teknisten kaupan esteiden sopimuksen kanssa samassa linjassa. Mielestäni tarvitaan selkeät säännöt ja lisää oikeudellista varmuutta. Me tuemme myöskin uuden sääntelykehyksen luomista, jotta saataisiin tiukempaa valvontaa ja parempia ilmoitusvaatimuksia vähittäiskauppiaiden kohdalla. En ole täysin vakuuttunut sitä, että tietyn tämän myynnin kieltäminen, kuten esitin, että olisi suhteellista ja sopivaa sen suhteen, mihin pyrimme. Sitten nämä uudet tupakkatuotteet, tämä ilmoitusjärjestelmä pyrkisi takaamaan sen, että uudet tuotteet ovat täysin uudistetun direktiivin mukaisia, ja jos jäsenvaltiot sitten haluavat mennä pidemmälle, niin he voivat sitten joustavuuden puitteissa käyttää tällaista ennakkohyväksyntäjärjestelmää. Olen vakuuttunut siitä, että esittelijän tarkistukset varmasti tekevät tästä ennakkohyväksynnästä pakollisen, ja tämä huolestuttaa minua samalla tavalla myöskin sen suhteen, seurataanko tässä läheisyysperiaatetta ja tarpeellisuusperiaatetta pyytäisinkin komissiota selvittämään, minkä takia se tähän ehdotukseen tämän ennakkohyväksyntäjärjestelmän on laittanut. Sitten tämä sähköiset savukkeet kysymys, olen tätä tiivisti seurannut ja tuo seminaari, jonka esittelijäkin järjesti, oli kiinnostava ja mm, tämä on kiinnostanut myöskin monia osapuolia. Ja tässä on tiettyä huolta komission ehdotuksen osalta. En ole vakuuttunut siitä, että näitä tuotteita pitäisi lähteä sääntelemään tässä direktiivissä. Mielestäni ei ole mitään väliä sillä, ovatko nämä jollain lailla tällaisia houkuttelevia tuotteita, että tai itse asiassa kaikkien niiden tietojen mukaan, joita minä olen saanut, niin ilmeisesti nämä ovat ikään kuin tällaisia vaihtoehtoisia tuotteita, ja ne voivat johtaa sellaiseen tilanteeseen, että ihmiset lopettavat tupakoinnin. Monet vaalipiirin äänestäjät ovat minulle kirjoittaneet, että he todennäköisesti siirtyisivät takaisin tupakoimaan, jos he eivät voisi käyttää näitä sähköisiä savukkeita, niin että tämä on hyvä asia. Ja tämä on nyt markkina, joka on kasvanut sääntelyttä Kiitos Carl. Kiitos vaan tästä. Mutta mikään argumentti ei viittaa siihen, että ne olisivat ne houkuttelisivat ihmisiä tupakoimaan tai että niillä olisi mitään ikäviä vaikutuksia terveyteen, markkinat kasvavat ja jos nyt sitten säätely lähdetään, niin en usko, että mikä lääkedirektiivi on siihen hyvä keino. On useita direktiivejä, jotka sääntelevät tätä, kuten muun muassa myrkkydirektiivi, samoin myöskin tuotesuojadirektiivi ja niin poispäin, niin että meidän pitäisi muistaa, että jos seurauksia tai, tai siis jos teemme tämän tuotannon liian sääntelemistä liian tiukasta, niin silloin monet pienet valmistajat lopettavat näiden tuotteiden valmistamisen ja monet sitten varmastikin palavat takaisin tupak- ja tätä kukaan ei varmasti toivo. Itse asiassa toivoisin, että tätä pyrittäisiin säätelemään ehkäpä lai, ähm, lääkelainsäädännön puitteissa ja tämä tietysti liittyy myöskin verohelpotuksiin. Nuuskasta, nuuskastakin varmasti halusin sanoa vielä sanasen, mutta Christopher varmastikin käsittelee tämän asian perinpohjaisesti ja kolme monta argumenttia tältä osin niin, että en sano tästä asiasta enempää, niin jätän puheenvuoro hänelle. Mr. Ross is not here, so next speaker is Martin Anderson, please. Martin Anderson. Uh, Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää Linda McKeveniä erinomaista työstä, jota hän on tehnyt Tämä ehdotus sinänsä, jonka komissio teki, oli hyvin kunnianhimoinen, mutta se on nyt vielä kunnianhimoisempi. Kuitenkin minä uskon, että voi mennä pitemmälle ja meidän pitäisi pyrkiä pitemmälle kuin tähän 75 prosentin kattavuuteen pakkauksissa näillä terveysvaltuusten osalta 80 prosenttia olisi parempi. Mitä parempi varoitus, sen parempi. Kaihdatellen kaikkia lukuja jota on kuultu. Tämä voisi olla se, mitä jäsenvaltiot voisivat ottaa käyttöön. Meidän pitäisi olla kunnianhimoisia. Miten nämä, että pyrittäisiin tällaisiin standardipakkauksiin, joita maailman terveysjärjestö on suositellut tupakan valvonnan puitesopimuksen osalta. Se olisi minusta meistä oikea tapa lähestyä asiaa. Sitten tupakkateollisuuden markkinointi, joka pyrkii houkuttelemaan uusia käyttäjiä, mistä täällä on keskusteltu, siis juus käyttäjiä. Sitä tulisi rajoittaa mahdollisimman tiukasti. Ja sisäiset asiakirjateollisuuden osalta osoittavat, että tupakkayritykset ovat investoineet huomattavia ponnisteluja ja tutkimusta, joka kohdistuu erityisesti tiettyyn väestöryhmiin pakkauksien muodon kautta. Ja teollisuus väittää, että tämä ei ole tehty, että, että olisi kiinnostunut nuorista käyttäjistä, vaan, vaan kiinnostunut siitä, että vai, tätä on merkkiä, tämä on hyvin epäilyttävää. Ja Linda jo näytti joitakin näistä malleista niin kuin viime, viime kokouksessakin myöskin sisäisiä asiakirjoja. Tästä syystä mekin haluaisimme nähdä tarkistuksia, jotka sisältävät kiellon, joka koskee näiden nähtävyyttä, nähtävyyttä myyntipisteissä. Tätä on sovellettu joissakin osin Irlantia vuodesta 2009 ja on jo nähty hyöty tässä, miten tupakointi on vähentynyt nuorten piirissä. Tämä on kysymys, joka sitten liittyy näihin erilaisiin makuihin, niin jos olisi mennä pitemmälle. Ei ole mitään perustelua siihen, että otettaisiin uusia aineita, jotka sisältöisivät tupakkaa, jotka niistä jotenkin houkuttelevamman näistä tupakkatuosteita – lisäaineiden käytön kielto voisi olla parempi kuin se, että olisi tiettyjä tuotteita, joilla olisi luonteenomaisia, maku, luonteenomaisia makutuotteita, niin kuin komissio esitti. Sitten nämä aineet, joita tupakkatuotteissa on, tai mikä pakkausjärjestelmä voisi olla sellainen, että niissä ei saisi, niissä saisi oikeastaan olla mitään muuta kuin tupakan lehtiä tai muita luonnollisia osia tupakkakasveista – ja tällä näyttää mm, siitä, että sokeri, sokeri olisi myös lisäaine, ja se on, sokeri, on, se on lisäaine, joka lisää tupakan nautittavuutta, vaikka se ei sisälläkään sen omaa makua, mutta se kuitenkin vaikuttaa siihen, miten ö, tupakasta voi tulla houkuttelevampi, ma- maistuvampi ennen kaikkea niille, jotka ovat aloittamassa tupakointia. Pitäisi olla selkeä luettelo lisäaineista, jotka ehdottomasti – ovat välttämättömiä tuotantoprosessille. Sellaiset lisäännöt, jotka lisäävät myrkyllisyyttä tai, tai riippuvuutta, lisäävät riippuvuutta, niitä ei pitäisi sallia missään määrin. Minä myös koen, että merkintämääräyksien pitäisi laajentua koskaan myöskin sikareita, pikkusikareita ja piippua, piiputupakkaa, muu tupankointi missä tahansa iän vain tupakoinnin lopettaa missä iässä tahansa on hyödyksi terveydelle. Ymmärrän, että tässä pyritään keskittymään ennen kaikkea nuorisoon, mutta ei olisi kuitenkaan asianmukaista unohtaa ongelmia, jotka liittyvät iäkkäämpiin tupakoihin. Me odotamme mielenkiinnolla kuulemista 7. päivä toukokuuta keskustellaksemme kollegojen kanssa sitten siitä, mitä siitä sanan vielä irti, mutta sähkötupakoiden, sähköisten savukkeiden osalta ajattelen materiaalia, jota me olemme saaneet, niin tässä vaiheessa minä olen yhä vakuuttuneempi siitä, että nuo tuotteet, että niitä ei voida sulkea tiukempien säädösten ulkopuolelle. Tässä vaiheessa haluan kiittää vielä kerran Lindaa ja hän, hänen joukkueitaan tietystä työstä ennen kaikkea sitä, miten hän on vetänyt mukaan kaikki varjoesittelijät. Ja me uskomme, että teollisuus ja muut ovat saaneet todellakin mahdollisuuden esittää kantojaan kuulemissa. Haluan kiittää Lindaa tähän mennessä tehdystä työstä. Thank you very much. Uh, I'm always put into this chair with a whole... Minut aina pistetään tähän paikkaan. Puhelista on pitkä ja puheaikaa vähän. Pyydän yhteistyötänne ja ihan kohtelijasta kollegoilta. Voin antaa vain puolitoista minuuttia per nuppi. Tiedetään ihan kiinnostavaa, sanottavaan paljon, mutta muuten viimeiset henkilöt listalla, komissio Linda eivät kykene lopuksi puhumaan. Jos jokainen voi sitä kunnioittaa Pela Rajussa. Kiitos puheenjohtaja. Puolitoista minuuttia siis on hyvin tärkeää, että puhumme tässä terveydestä. Ja on tietysti muistettava, että varhaiten äh, mahdollisuuksien mukaan pitäisi pyrkiä lopettamaan äh, tupakointi mutta en tiedä, onko pakkaus tässä nyt kaikkein tärkein asia, vaan kaikkein tärkeintä on varmasti nuorten valistaminen ja kaikki mahdollinen tieto, jota koulussa voidaan vaikkapa jakaa. Jos ajatellaan vaikkapa, että tyttö nuori nainen ostaa tällaisen sievän pienen paketin, niin heitä ehkä pidetään samalla vähän höpsöinä. No, jos tytöt polttavat, he polttavat ihan tavallisia pakettikokoja ja siellä meidän maassamme on kaikenlaisia varoituksia ja äh, kuvia ja näin poispäin, mutta he polttavat savukkeita kuitenkin. Eli jos nuoret haluavat tupakoida, niin he tekevät niin, että kaikkein eniten minusta pitäisi tässä keskittyä valistamiseen. Ja hyvin tärkeää on tietysti keskittyä terveyskysymyksiin ja... äh, äh, jos, jos lähdetään nyt näihin ähm, näihin äh, pakettikysymyksiin ja kärkikysymyksiin, se liittyy näihin merkikysymyksiin ja se on aivan eri asia. Jos äh, nämä tällaiset tuotteet myydään vaikkapa jossakin apteekeissa, niin sehän ei ole ollenkaan ähm, se ei ole ollenkaan, äh, se on ihmisten harhaan johtamista. Ja äh, jos sitten lainsäädäntöä tästä asiasta tehdään, niin sitten mielestäni niitä ei pitäisi kuitenkaan myydä apteekissa. Very much. Next speaker is Jolanta Hibner, please. Jolanta Hibner. Mm, sprawy zdrowotne są jakby podłożem do... Paljon kiitoksia. Terve on tietysti komission ehdotuksen perustana ja olen samaa mieltä Lindan kanssa, että räätälyttävä kauppa täytyy kieltää, että en halua, me haluamme, että ihmiset istuvat tietokoneen edessä ja tilaisivat tuotteita, kuten tupakkaa. Ja sitten jos ajatellaan, mitä paketteihin tulee, sitä täytyy säädellä. kaikenlaista keinot paketeista houkuttelevia esimerkiksi. Niitä pitää säädellä, mutta kuten Linda sanoi, jonkinlaista kiltoa tarvitaan, mutta täytyy tehdä selväksi, että jäsenvaltiot voivat tehdä jotain myös koulutuksen pohjalta ja ehkä luoda jonkun rahaston, johon yritykset maksaisivat, jotta me saisimme oikeanlaisia tiedotuskampanjoita, tietoisuuskampanjoita. Tupakkatuotteita on paljon ja meidän täytyy estää nuorten tupakoinnin aloittaminen. Jos ajatellaan sitten tuotteen sisältöä, on joitakin lisäaineita, jotka tulevat tuotantopuolelta, ja sitten on tupakkatuotteita, joilla, jossa nämä makuaineet. Ja jossakin tapauksessa nekin ovat addiktoivia. Sillä pitää tehdä jotain. Sähkötupakat me haluamme kieltää tupakoinnin julkisissa paikoissa niiden tapauksessa, koska niissä on nikotiinia. Tiedämme, että jäsenvaltiot ovat jossakin tapauksessa saattaneet käyttää minimien, Me tiedämme, että yhdenmukaisuutta jolle jotain asialle pitää tehdä. Until three months ago, I had never even heard of an e-cigarette. Olen no, kuukautista tuntia jos kuullut näistä savukkeista, en olet nähnyt niitä. Mutta sitten sen jälkeen, kun kirjoitin pyysin lehdessä, että ihmiset kirjoittaisivat minulle kommentteja, jos on satoja kirjeitä ihmiset, jotka ovat olleet aiempia tupakoja, jotka ovat käyttäneet sähköisiä savukkeita ja ovat sanoneet, että ovat kokeilleet kaikkia mahdollisia, kaikkia nikotiinia korvaavia terapioita. Ja aina olen palannut tupakointia, mutta nämä toimivat. Minun terveyteni on parempi, minä olen luopunut tupakoinnista. Minä olen täysin vakuuttunut sähköisten savukkeiden arvosta siinä, että ne estävät ihmisiä kuolemasta, heidän terveytensä paranee, he eivät kuolemasta. Komissio on oikeassa tehdessään esityksen, siitä, joka koskee nikotiinirajoituksia. Tuloksena on se, että jos ihmiset eivät käytä sähköisiä savukkeita, silloin yhä useampi ihminen kuolee. Ja tämä varmaan niille komission tavoite, mutta näin käytännössä tapahtuu, jos tämä esitys menee lävitse. Minulla on tällä kirje professorilta, joka sanoo, että minusta sähköiset savukkeet ovat olleet todella tuhoavaa tekniikkaa, tekniikkaa, tuhoavaa tekniikkaa savuketeollisuuden kannalta, koska se auttaa ihmisiä pääsemään irti riippuvuudesta. Meillä on kirjeitä, jotka sanovat, että sähkösavukkeiden käyttäminen johtaa siihen, että ymmärtää myöskin, että tupakka maistuu kuvottavalta, ja koska sähkösavukkeissa ei ole makoneita, koska tätä kautta ihmiset todellakin huomaavat yhä nopeammin, että tupakka on todella kuvottavaa. Joten minä en haluaisi tehdä mitään rajoituksia, koska sähkösavutteet auttavat pelastamaan ihmiselämiä mitä nuoriin ihmisiin tulee, jotka aloittavat tupakoin? Eihän se nyt ole kovinkaan kuulia polttaa sähkösavukkeita, koska hän ei ylipäätään kukaan halua kuolla nuorena, mutta he vaan eivät halua tai pysty lopettamaan tupakointia. Chris, next is Osa Westlund. Osa Westlund. Tack så mycket. Paljon kiitoksia. Minun mielestäni on erittäin hyvä, että komissio on tehnyt tämän ehdotuksen jotta vähennettäisiin tupakan käyttöä. Linda on tehnyt hyvää työtä miten kanssa. En minä tietysti mitään muuta kuin hyvää työtä odottanut, odottanutkaan häneltä. Täytyy kuitenkin tämä nuuska-kysymys ottaa taas esille. Kukaan ei usko, että nuuska on hyödyllistä. Fakta on kuitenkin, niin, että Ruotsi liittyy ja on siinä käsityksessä, että me saamme jatkaa nuuskan myymistä. Ja se, se, että EU e määrittelee suurimman osan nuuskatuotteista pois. Sanon, että ne eivät ole enää sallittuja. Siinä ei, ennen kuin tässä Ruotsin valintaan liittyessä voidaan sitten juridisesti halkoa hiuksia ja sanoa, että no, ei se niin kuin sillä lailla ollut sitä, että tähän makuaineisiin nuuskaa nuuskaa ja ei ole niin, että EU voi itse määrittää mitä nuuskaa on. Se on ruotsalainen tuota, jota ei edessään muuhun EU viedä. Minä haluaisin nuuska poikkeamaan tähän mieluiten. Se on huonosti säädelty tuota EU-direktiivissä. Siinä ei tarvita niihin haitallisiin aineisiin, joita nuuskassa pitäisi säädellä. Siinä keskitytään toisiin asioihin. Tästä selväksi, että se on kansallinen kysymys että sen puututaan. Näin se nyt ei ole. Mutta mieltä näkisin, että tässä olisi täysin nuuska poikkeus. Että nähtäisin, missä vaan vastuu todella makaa. Toisaalta on sitten, että no, artiklassa 6 pitää olla nuuska poikkeus makkuulisäännöten vuoksi. Tämä liittyy siihen, että EU ja e saa yksi puolisesti määrittämätön uskaan, koska silloin liittymissopimusta ei kunnioiteta. Tack Åsa. en speech is Ta- kiitos Åsa ja sitten Liisa. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Lindalle mietintöluonnoksesta. Minä edustan samaa linjaa kuin Karl-Hans Florens täällä esitti kansanpuolueen varjoistelijana. Tuen häntä voimakkaasti. En halua toistaa kaikkea, mitä hän sanoi, kaksi tai kolme lisäpistettä vielä. Ensinnäkin lisäaineista Täällä puhuttiin sokerista, sen Thomas Ulmaakin näissä toisessa kokouksessa mainitsi. Meidän pitäisi käsitellä sitä intensiivisemmin. Komission esityksessä on edelleenkin rajoittamatonta, näin mahdollisesti on, mutta saattaa ollakin haitallisia vaikutuksia. Ja meidän pitäisi katsoa vielä sitä, että täysistunnossa monien meidän ääniä vastaan – tehtiin päätös erityistä tuista, jotka koskevat tupakkaa, ja ne otettiin uudestaan käyttöön. Vetoan kaikki, jotka vaikuttavat neuvotteluihin ministerineuvostossa, että, että ministerineuvosto ei halua, että ei haluta mitään erityistä tukea tupakalle. Minun erityinen kommentti Linda Mäkevänille ja kollegoille on se, että meidän pitäisi kiinnittää huomiota myöskin passiivisen tupakointiin enemmän, koska liitteessä yksi on 14 varoitusta, teksti ja kuva, joiden pitäisi olla pakkauksessa. Kaksi niistä koskee passiivista tupakointia. Ne muut ovat hyvin erityiskohtia. Minulla olisi muutama ehdotus, joka perustuvat kokemukseni lääkärinä. Täällä on puhuttu miksi, tai on tiedossa miksi, että nämä voivat edistää lasten keskusten syntymistä, keskusten ja johtaa ennenaikaisen kuolemaan. Ja nämä ovat asioita, jotka pitäisi myöskin tehdä huomastavasti selväksi, koska jos vahingoitetaan kolmansia tahoja, se on aina pahempaa kuin se, että vahingoittaa itseään. Next is... Seuraava on Patalazzi. <clears throat> Brevemente, perché alcune cose sono state già sottolineate. Puheenjohtaja, Haluan kiittää Rova ja hänen kommentteistaan. Pari kommenttia minultakin. Uskon, että ähm, tupakoinnin torjuminen erityisesti nuorten keskuudessa on tärkeää. Ja mielestäni meidän ei pitäisi lähestyä tätä asiaa sillä tavalla, että yritetään vain pakotetaan kuluttajat toimimaan tietyllä tavalla, vaan meidän pitäisi varmasti valistaa enemmän, järjestää kampanjoita kouluissa tai eri aloitteiden kautta toimia, kuten vaikkapa Italiassa on juuri tehty, että kielletään se, että nuorille ei myydä, tai että nuorille, my, nuorille myynti on kielletty, ja, ja joku, jotkut osat maasta on julistettu äh, tupakkavapaiksi alueiksi. Äh, nämä äh, paketit, paketointi ilman mitään logoja mielestäni ehkä kuitenkin menee jo sisämarkkinalainsäädäntöä ja tällaista äh, kilpailulainsäädäntöä vastaan suoraan. Ja sama pätee vähän niin kuin siihen, jos ilman minkäänlaista tieteellistä todistetta jätetään pois tietyt ainesosaset tai kielletään ne. ne. Ja tämä saattaa johtaa myöskin tiettyihin ongelmiin EU-kilpailulainsäädännön puitteissa. Ja direktiivi ei tätä asiaa joka tapauksessa mitenkään pysty tätä ratkomaan. Sitten näistä äh, sähköisistä savukkeista. olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa, joka ehdotti, että tämä on tapa, jolla saadaan ihmiset lopettamaan tupakointi niin, että jos tätä rajoitetaan, niin, niin itse asiassa äh, karkotetaan ihmiset näiden tuotteiden parista. Ačiū. Morkunaitė. Kadangi šiandien daug įvairiausių argumentų buvo išsakyta, aš aš... Meillä olemme kuulleet paljon eri argumentteja tänään. Haluan sitä kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijöille, jotka ovat jakaneet, mm, antaneet meidän kuulla mielipiteitään. Haluan mainita vain yhden ulottuvuuden, joka liittyy salakuljetukseen. Monet kollegat puhuivat tästä ja sanovat, että se on hyvin tärkeä kysymys. Kysymykseni komissiolle kuuluisi siis seuraavasti. Mikä on teidän arvioinne salatuksen laajuudesta? Miten te näette tämän ilmiön? Tänään sanotaan, että 35, 35 prosenttia tupakkatuotteista markkinoilla on väärennettyjä, että ne ovat peräisin sairaalakuljetuksesta – ja on myöskin arvioita, että siis tämä määrä voi olla jopa 50 prosenttia. Näkeekö komissio tämän keskeisenä ongelmana? Voitaisiin kuitenkin sanoa, että rajavalvonta on kysymys, joka on tässä tärkeä. Minä tulen Liettuasta. Liettualla on ulkoraja maiden kanssa, jotka eivät kuulu EU-hun. Meillä on erityisiä lainsäädäntöjä, jotka koskevat, että voisiko Eurooppa, voisiko hallituksen, voisiko hallituksen taso alentua? It's your turn. Milla? Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl zdůraznit na začátku, že kouření je nez... Hyvät herrat, minä haluaisin torostaa heti alussa sitä, että tupakointi ennen kaikkea tappaa ihmisiä ja tekee heidät riippuvaiseksi ja on epäterveellistä. Siksi minä on toimintaista vastaan. Minä olen vakuuttunut siitä, että ihmiset lopettavat tupakoinnin, kun he itse voivat päättää asiasta. Siksi meidän pitää antaa heille riittävästi tietoa, ymmärrettävää tietoa, totuudenmukaista tietoa, ja meidän pitää myös tukea heitä, jotka sitten päättävät parantua tästä riippuvuudesta, koska on osoitettu, että ne, jotka haluavat lopettaa tupakoinnin, myös ja saavat myöskin asiat tuntevaa apua, että heillä on suurempi mahdollisuus todella pystyä lopettamaan tupakointi. Ja tietysti myös kasvatuksella on merkitystä. Tupakointi minun lapseni eivät tupakoi, koska olemme kasvattaneet heidät tällä tavoin. En nyt tarkoita tässä sitä, että he eivät olisi tulleet kärsimään siitä, että eivät olisi nähneet riittävästi mainoksia tupakasta. Minusta EUn tulisi ö, katsoa, että että hän ei tulisi säädellä mitenkään tupakatalusta, paitsi myöskin terveydenhuolto kuuluu läheisyysperiaatteen piiriin, niin siksi meidän ei pitäisi esittää minkäänlaisia säädöksiä. Minusta kaikki säädökset täytyy osoittaa, täytyy osoittaa, niitä täytyy perustua todistusaineistoon. Meidän täytyy muistaa, minkälaisia virheitä on tehty, jotka liittyvät esimerkiksi aurinkoenergiavoimaloihin. Ja minä näen tässä nyt paljon tilaa sille, että mitä tapahtuu, mitä koskee myöskin tupakkotuotteiden väärentämistä ja salakuljetusta. Thank you very much. Kiitos. Nyt tässä erityisesti haluaisimme, että nuoret eivät tupakoitsisi, mutta täytyy tietysti miettiä myöskin jo heitä, jotka ovat tupakoitsijoita. Ja senpä takia mielestäni on suuri virhe lähteä sääntelemään tiukemmin tällaisia vähemmän haitallisia tupakkatuotteita ja sen takia on mielestäni Davis on oikeassa, mutta tämä petää myöskin savuttomiin tupakkatuotteisiin, kuten nuuskaan. Olen sanonut jo tämän aikaisemmin ja toistan, mitä ranskalaiset olisivat sanoneet, jos EU olisi kieltänyt viini, mutta sallinut vodkan. Sua nyt anteeksi, Linda, mutta tällä tavalla ehdotusta muuttamalla emme pidä tätä nykyistä tilannetta yllä mitenkään, vaan se menisi entistä hullummaksi, jos nyt Euroopassa lähdettäisiin viiniä kieltämään ja sallimaan vodkan juontia, mutta sitten taas sallittaisiin vaikkapa valkoviinijuonti kaikkialla muualla paitsi Ranskalla. Ja nythän me lähdemme tässä nyt säätelemään tuotetta, jota emme halua sitä sisämarkkinoille. Siis joko sanomme, että haluamme nuuskan sisämarkkinoille tai emme halua, ja jos haluamme sen, sitten sitä pitäisi kunnolla säädellä. Tai sitten sanomaan, että emme halua nuuskaa ollenkaan sisämarkkinoille, ja siinä tapauksessa meidän pitäisi lähteä säätelemään sitä ollenkaan. Mutta tämä tällainen skitsofrenen tilanne, joka nyt meillä on, että lähdetään tämä kieltämään Euroopassa, mutta lähdetään se sitten säätelemään äh, jossain Ruotsissa, niin tämä on mielestäni kovin kummallinen, ja senpä takia olen samaa mieltä Chris Davisin kanssa, mikä tahansa saa ihmiset lopettamaan tupakoinnin, on hyvä asia. Mutta jos tästä ei voida olla samaa mieltä, niin meidän pitää ainakin olla samaa mieltä siitä, että emme voi sanoa, että emme halua niitä sisämarkkinoille, mutta että haluamme säädellä niitä Ruotsissa, koska tämä on aivan epäjohdonmukaista. Stoffer, next speaker is uh, Georgios. Ja Jorjos seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Minusta direktiiviehdotus on tervetullut. Tullut. Ja pidän linnan tätä myönteisenä. Tavoitteena on suojella nuoria, estää heitä tulemasta tupakkariippuvaisiksi. Ja esittelijän tarkistusten suurin osa pyrkii tuohon. Ja menevät oikeaan suuntaan. Haluaisin kuitenkin sanoa, että meillä on iso ongelma yhdessä kohdassa. Pitäydyn siinä aikarajan vuoksi. En tiedä tieteellistä datasta, joka käsittelisi näitä ohuitutupakoita. Mahdollisimman hyvin, että ne ovat erityisen ää, kiinnostavia nuorille, että johtavat tupakointiin ja että ne ovat haukuttelevia vanhemmille, jotka jo polttavat. Komission ehdotus ei alun perin kattanut sitä. Eikä sitä julkisesti keskusteltu riittävästi. Se, että tämä joustavuutta ole, että se kielto, joka tarkistuksista tulee esille, on aika mielivaltaista. Muustakin voisi puhua, mutta yleisesti tässä mennään oikeaan suuntaan, mutta, mutta näitä slimtopakonnista asiasta pitäisi puhua seuraavaksi. Lekakis. Kiitos Kalli Kiitos. Ensiksi kiitos esittelijälle. En ole ikinä vetänyt henkostakaan tupakkaa savukkeesta niin, että tiedän mitä minulta on jäänyt kokematta. Mutta tiedän kuitenkin, että sain hyvää valistusta 70-luvulla siitä, että ei pitäisi alkaa tupakoimaan. Mielestäni tässä kysymyksessä on, tässä asiassa kyse on tiedosta siitä, äh, mikä on kulttuuri, asenteet ja myöskin se, kuinka äh, tuotteet ovat halpoja tai kalliita ja kuinka paljon on lupa tupakoida vaikkapa kotona tai ö, ulkosalla. Nyt yritämme tässä tehdä tästä tupakoinnista tuotteen, mutta en ole ihan varma, että tämä on oikea tapa toimia, koska nyt tällä tavalla varmasti tätä hintaa alennamme ja myös samalla annamme salakuljetetulle Äh, tupakkatuotteille tiettyjä etuja. Ja tämä tekee myöskin helpommaksi nuorille alkaa tupakoimaan, koska ainakin etelässä äh, se, kuinka paljon heillä rahaa käytössään, on aika tärkeä juttu ja se vaikuttaa siihen, kuinka paljon he ostavat äh, savukkeita. Olen kuullut, että tässä nyt tarkoituksena on estää nuorten tupakoitsijoiksi ryhtyminen, mutta itse asiassa minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi vähentää tupakoinnin vaaroja. Ja tämä kattaa myös, ja pääasiassa kattaa juuri sen, että tupakoijat haluavat lopettaa tämän. Olen samaa mieltä täysin Chrisin kanssa ja kaikkien muiden kanssa siitä, että kaikki ponnistelut tupakon lopettamiseksi ovat hyviä, koska kysymys on suuresta enemmistöstä, joihin tämä vaikuttaa, siis tupakoitsijoista itsestään. Minä siis toivoisin, että tällä tavalla asioita käsiteltäisiin, että ihmiset harkitsevat näitä. Mario Pirillo. Grazie Presidente. Il fumo fa male. Io sono un ex... Tupakka on pahasta. Minä tupakoin noin 25 vuotta. Ja nyt pyrin vähentämään sitä haittaa, joka muille tästä tavasta ko- koituu. Roma Kävän esittelijä mainitsi joukon erittäin huolestuttavia lukuja. Meidän täytyy ryhtyä ehkäiseviin toimiin yhteiskunnallisten kustannusten vähentämiseksi liittyen siihen terveydenhuoltoon, terveyspalveluihin tai ihmiset tupakoinnimmeltä tarvitsisivat. Joukkoartuksia on tehty paketointiin askeen suhteen keinoina pakottaa nuoria ihmisiä, naisia olemaan tupakoimatta. Täytyy pitää huolta siitä, että uusia asiakkaita ei houkutella tupakointiin. Meidän täytyy suojella Euroopan kansalaisten terveyttä, kun tupakointi siihen näin vaikuttaa. Näemme, että Savake-askin hinnan nostaminen ei välttämättä ole riittävä keino tupakoinnin lopettamiseksi. Kysymys ei ole siis vain kustannuksista tai siitä, että ihmiset tietävät, tietävät, että tupakka haittaa terveyttä. Mitä voimme sitten tehdä haittojen vähentämiseksi? Minusta meidän pitäisi siirtyä enemmän ennaltaehkäisevään suuntaan. Ja pitäisi olla keinoja pelotella ihmiset tupakoinnista. Tuomme kallista, kivuliaista, pitkäkestoisista sairauksista. Jos voimme estää nuort, uusien sukupolvien tupakoinnin, se olisi varsinainen palvelu Euroopan talouksille. Mä tulen tekemään joitakin tarkistuksia itse tarttuakseni tähän tärkeään kysymykseen. Käytit paljon puheaikaa, meillä on muitakin puhujia. A lot of speaking time. We need to go to the next speaker. Thank you. Täytyy siirtää seuraavaan puhujaan. Paljon kiitoksia. Listan. Schaldemos, Okuni and Mikulasic. And next speaker is Glenis Wilmot. Kiitos puheenjohtaja. Minusta Linda on tehnyt todella suurimmasta työtä tässä mietinnössä ja tuo, mitä hän on tehnyt, mitä tulee tähän standardisoituun pakkauksiin. Kuulin aika outoja perusteluja viime kerralla, kun keskustelimme asiasta, että tällaiset standardisoidut pakkaukset sisäisivät tupakonin houkuttelevuutta nuorille, koska se olisi kielletty hedelmä. Kaik- on käyty läpi kaikki todistusaineistoja, joka oli mitään, mikä tukisi tällaisia näkemyksiä joten ymmärrän, mistä tällaiset näkemykset tulevat. Sitten sähköiset savukkeet. Tiedän, että se on vaikea kysymys. On ollut paljon lobbausta ja ymmärrän niitä, jotka ovat käyttäneet sähköisiä savukkeita tupakoinnista luopumiseen. Se on hyvin tärkeää. Jos se auttaa luopumaan tupakoinnista, hyvä asia, mutta silti tarvitaan säätelyä. Ja jos se on asia, joka liittyy tupakointiin, se pitää säädellä. Monissa maissa näin on, myös jäsenvaltioissa on tehty näin. Mitä meidän tarvitsee tehdä? En me haluamme nähdä mitään kieltoa, koska jos ne auttavat lopettamaan tupakoin, niin se on hyvä asia, mutta meidän pitää katsoa pitempiä siirtymäkausia niin, että on aikaa näiden lupien myöntämiselle. Se voisi olla yksi tapa hoitaa asiaa. Olisi mielenkiintoista kuulla kommun, kommentit sitten, kun pääsemme tähän kuulemiseen, ja haluan kuulla kumpaakin osapuolta, niin kuin kaikki muutkin. Chris tässä nyt mm, hiukan liioitteli omassa puheenvuorossa, joka koski sähkösavukkeita. Minusta asia pitää tarkastella johdonmukaisella tavalla. Vesipiiput, ei ole totta, että sanotaan, että pelkästään vanhemmat ihmiset käyttävät niitä. Minulle sanon, on sanottu, että on kuulemma tosi upeaa nuorten piirissä nyt käyttää näitä vesipiipuja. Minusta ei ole hyvä mainita, että tarkoittaisivat vain vanhemmat ihmiset. Tämä on vakava kysymys. Olen yhtä kollegojen kanssa, jotka ovat sanoneet, että Pitäisi katsoa myöskin sokeria lisäaineja, samoin kuin muita aineita, jotka ovat lisäaineet ja aiheuttavat sen, että savukkeista tulee riippuvaiseksi. Estrella. Obrigada, señor. Estrella. Eu também fui fumadora, e, infelizmente. Kiitos, minäkin olen ollut tupukoitsija. Mutta valitettavasti eh, seurasin erästä ystävääni niin hänen viimeisenä päivinään tupakoitsija, joka kuoli keuhkosyöpään. Kaikki tietävät, että tupakointi on vaarallista terveydelle. Haluaisin kiinnittää huomioon erääseen seikkaan. Ja kysehän on siitä, että tupakointia ei pitäisi pitää minään hienona juttuna, vaan kysymys on kansalaisten terveyden suojelemisesta. Tämä on erittäin tärkeä juttu, mutta tämä liittyy myöskin siihen, että äh, ihmisellä ei ole välttämättä riittävää tietoa asioista, eikä kysymys ole pelkästään äh, siitä, äh, millä tavalla tupakkatuotteita pakataan eri maissa. Tässä puhun nyt juuri näiden pakausten koosta. Portugalissa Tietyillä alueilla on tällaisia pieniä pakkauksia. Ne eivät ole mitenkään ihmeellisen houkuttelevat, ne ovat vain pienempiä, eli sisällä ovat savukkeet ovat myöskin pienempiä. Artiklassa kolme sanotaan, että on mahdollista, että savuke pakkaukset voitaisiin tehdä vaikkapa pahvista tai kartongista tai jostain muusta materiaalista. Ja sitten artiklassa 9 kohdassa G sanotaan, että ne eivät olla 75 milliä korkeampia ja 54 milliä leveämpiä. No nämä pakkaukset eivät sovi tähän kokoon. Jos sitten käännytetään näitä yli satavuotiaita yrityksiä tästä toimivan eri tavalla, niin sillä on varmasti moisia vaikutuksia. No kai minäkin saan puhua yhtä kauan kuin kaikki muutkin kollegat. Sanoitte, että kaikilla on sama puheaika. Minua ei haitannut, että muut puhuvat kolme minuuttia, koska ajattelin, että minäkin saan sitten puhua kolme minuuttia, koska kysymys on tärkeästä asiasta. Were shadows and they were... Pointti on se, että sitten, varjoesittelijälle annettiin enemmän aikaa. Kun mennään kahteen ja puoleen minuuttiin leikkaa heidät. Sari vain pointti meni paketin koosta selvällä. Ää... Äh, niin, mutta tuo ei pidä paikkaansa. O que eu peço é que isso seja tido em consideração, porque... Niin, että haluaisin, että tämä pidettäisiin mielessä, sillä jos nämä tehtaat suljetaan, se johtaisi työttömyyden lisääntymiseen ja sillä olisi vakavia taloudellisia vaikutuksia. Meillähän on jo paljon työttömiä Portugalissa. Siis kysymys ei ole pelkästään vain terveydestä, vaan maani tietyistä erityispiirteistä. Michel Rivasi. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Lindalle mietinnästä. Siinä on koko joukko ratkaisuja. Täytyy tietää, mitä halutaan. Meidän tavoittamme on vähentää tupakoisia määrää. Ja tässä on kaksi päälinjaisakin. Houkuttelevuus ja sitten toisaalta riippuvaisuus. Kun, kun houkuttelevuudesta puhutaan, niin paketeilla on merkitystä. Tässä on valokuva, jossa on tupakka-aski juuri lapsille. Huulipunaa ja muuta tällaista. Tämä on seksikästä tämän paketin seksikäs puoli on tässä. Näistä, että ei, tämä ei välttämättä huono asia minulle. Ja toinen, tähän pakettiin liittyvä puoli on informaatioon liittyvä kysymys. Jos näkee keuhkosyövästä kuvaa, se vaikuttaa myöskin asioihin. Minä haluan mennä noin pitkälle. Houkutelvat liittyvät kaikki miksi vaniljaa, suklaata, mintoa. Siinä tämä epämiellyttävä puoli viedään pois, joten parlamentaarikkona me on tehdä, täytyy houkuttelevuus viedä nuorten suun, nuorilta pois mahdollisimman pitkälle tupakasta. Sitten toinen akseli on riippuvuus. Nikotiini aiheuttaa riippuvuutta ja sitten kaikki lisäaineet. Ja minä olisin aika myönteinen myönteisellä listalla, mitä sallitaan, jos teillä on negatiivinen lista miinaituinen Se on ihan niin kuin He tulevat löytämään jonkun aineen, jo, joka on fikkasella kun ne vanha ja sanotaan, että se on uusi aine. Ammoniakki esimerkiksi. Se lisää nikotiinin imeytymistä aivoihin ja hätäriippuvuutta. riippuvuutta Ja sitten sähkötupakka. Jos siinä ei ole se pahempi ongelma, mutta sitten pitäisi olla lääketuote turvallisuuden tehokkuuden takaamiseksi. Kiitos, Scholdemoos. Moose. Kiitos siitä. Minä puhun aika lyhyesti. Minä toin Linda erittäin hyvää lähtökohtaa, lähettämistapaa direktiivin käsittelyyn. Meidän täytyy säännötä pakettikokoa ja ulkonäköä. Minä en ole mikään tupakoitsija. Kun minä näen tämän pienen punaisen paketin, niin sitten ajatellaan, että mieli tekee tupakoida. Herkulle ulkonäkö tekee tupakkaa askista hokuttelevamman. Ja siihen, sillä pitää tehdä jotain. Olen olemme iloinen, että joka meillä on kuuleminen sähkötapakasta minun puoleen. Käännetään paljon niin kuin kaikkien kollegoiden tähän liittyen. Se on hyvä, että me saamme yhdessä jaetun käsityksen siitä, mikä on hyvää ja ei. Ja nyt on hetki säädytellä niitä. Ei kieltää, jos se ottaa ihmisiä lopettamaan tupakoinnin, mutta lopuksi minusta on tärkeää, että vaikka tässä estettäisiin nuorten tupakoinnin aloittamista. Pitää muistaa myös niitä, jotka ovat aloittaneet tupakoinnin. Meidän täytyy jatkuvasti keskittyä näihin vaarallisiin aineisiin tavallisissa savukkeissa ja myös tervaan ja kaikkeen muun sellaisen, joka on vaarallista savukkeissa. Ei tätä pidä jättää käsittelyttä. Tämäkin kuuluu tupakkadirektiin. Eh, Kiitos. Okuni Monsieur le Président, chers collègues. Kiitos rakkaat kollegat. Haluaisin sanoa Lindalle, että todella hienoa, että teet tämän mietinnön, mutta tietyt asiat minua kiinnostavat. Karl Heinz Florenz usein sanoo, että kysymys on terveydenhuolto-ongelmasta. No kyllä, 300 kuollutta päivit päivittäin Euroopan unionissa, ihan niin kuin joka päivä lentokone putoaisi maahan Euroopan unionissa. Ja saman tien, jos toimittaisiin voimakkaasti, tai jos näin siis todella tapahtuisi ilmailualalla, niin silloin heti saman tien kiellettäisiin lentäminen. Ja tässä pitäisi nyt vähän noudattaa samaa mallia tässä tupakka-alalla. Nämä kuvat ensinnäkin, nämä tällaiset naisia houkuttelevat paketit, niitä pitäisi säännellä kyllä, mutta nämä kuvat ei aiheuta mitään ongelmia, eikä tämä ole mikään ratkaisu. Laitetaan 60 prosenttia ja 80 prosenttia näitä kuvia peittämään tuota pinta-alaa, niin se ei ole mikään juttu, vaan tällä hetkellä on kaikenlaisia vaatemerkkejä ja luksustuotteita naisille, strasseja ja vaikka mitä strassista tehtyä pääkallon kuvia ja näin poispäin. Ja sinne sitten voidaan laittaa nämä rumat kuvilla peitetyt tupakkapakkaukset tällaisiin kauniisti kuva, kuvi, kuvattuihin ja koristeltuihin koteloihin. Sitten puhutaan siitä, että pitäisi antaa parempaa valistusta öh, tässä mietinnössä meidän täytyy jäsenvaltiot velvoittaa siihen, että kaikilla kouluastoilla ne valistavat nuoria. Ja minä haluaisin, että olisi myöskin mainoksia kun ihmiset istuvat vaikkapa ruokapöydässään, että julkinen valta maksaisi tällaisia mainoksia ja selittäisi näillä filmeillä, että mitä oikein sitten syöpäosastoilla tupakoinnin seurauksena tapahtuu. Tällä tavalla nuoret lopettaisivat tupakoinnin. Ja tietysti tämä on aika mutkikasta Euroopalle tällä tavalla vaikka säätää vero lakeja, mutta jos nämä, mm, nämä, nämä nämä tupakkapakkausten hinnat ovat korkeita, niin kaikki lopettaisivat polkkaamisen. Ja minä en, olen itse asiassa entinen tupakoitsija. Haluan onnitella teitä kaikkia siitä, että olette lopettaneet tupakoinnin. Minusta tuntuu, että teitä on täällä aika lukuisa joukko. Ja viimeinen puhuja on Mikolasik. Lasik. Haluaisin nyt kuitenkin päätä keskustelua hiukan iloisempaan sävyyn. Jos me katsomme tätä ohjelmaa taloudelliselta kannalta, niin mehän ymmärrämme nyt vain rahan kieltä tänään – ja uskoakseni kansalaiset ja valitsijatkin vain ymmärtävät rahan kieltä. Ja on meidän velvollisuutemme osoittaa heille, miten paljon tällä alueella mikin maksaa, miten paljon maksaa potilas, jolla on korullinen keuhkotulehdus, miten paljon maksaa valtiolle astmapotilas. Henkilö on vuosikausia hoidettavana, miten, se maksaa, miten paljon se maksaa valtiolle, mitä maksaa potilas, jolla on kurkunpään syöpä tai miten paljon maksaa potilas, jolla on keuhkosyöpä. Nykyisin me voimme hoitaa tällaisia potilaita vuosikausia, jotka sitten kuitenkin kuolevat viime kädessä, mutta niiden vuosien he saavat hoitoa, he eivät mene työhön, heitä vaan hoidetaan ja totta kai jonkun pitää maksaa siitä. Ihmisen kuolema, sairaan ihmisen kuolema, se ei enää liikuta ketään näinä päivinä. Siksi pitää keskittyä rahaan ja sanoa kansalaisille, miten tämä toimii, kun ajatellaan rahaa. Tätä kautta säästämme paljon rahaa terveydenhuoltojärjestelmässä ja toisaalta sitten saman aikaan pelastamme lukuisia kansalaisia ja potilaita. Minua järkyttää, että muut kollegat muista valiokunnista tässä valiokunnassa, me olemme siis tietysti asiantuntijoita, mutta muut kollegat muista valiokunnista väittävät, että tämä ongelma ei olisi niin vakava. He äänestävät niin, että he halvaannuttavat meidän ponnistelumme ja se kyllä on minusta ikävää. Yksi asia ei saa olla sellainen, että olemme sen suhteen välinpitämättömiä. Yhä useimmat nuoret aloittavat tupakoinnin 14-15-vuotiaana jopa jo. Tytöt alkavat tupakoida Tämä on suorastaan epidemia. Minä miehenä ja lääkärinä uskon, että tämä tulee olemaan vakava ongelma muutaman vuoden kuluttua, koska nämä naiset sitten myöhemmin ovat äitejä ja monet heistä, kun ovat raskaana, Meillä on vielä aikaa kuulla komissiolta vielä. Teitä on kolme täällä. Ehdotan, että joku teistä nyt käyttää puheenvuoron. Sitten tarvitsemme vielä niille viisi minuuttia Lindalle loppuun, niin että toivon mukaan pystytte keskenään sopimaan, kuka puhuu, ja sitten Lindalle jää vielä pikkuisen aikaa. I can speak on behalf of my... Kiitos. Voin puhua kollegoitteni puolesta. Ensinnäkin komissio kiittää esittelijää erinomaisesta mietinnöstä ja myöskin kaikkia varjoesittelijöitä ja muita jäseniä äh, hyvistä kysymyksistä. Kyllä komissio on mielissään, että esittelijä tukee monia toimenpiteitämme ja keskityn nyt tässä niihin osa-alueisiin, joissa hänen näkemyksensä on erilainen. Ensinnä nämä standardoidut pakkaukset. Mietimme sitä kyllä, tai tällaista täysin standardoitua juttua tässä äh, äh, vaikutusten analyysissä, mutta tulimme siihen tulokseen, että tässä vaiheessa osittainen lähestymistapa olisi paljon sopivampi ja monista syistä. Ensinnäkin nykyinen direktiivi äh, ei vaadi näitä kuvavaroituksia ja niitä käytetään vain kymmenessä jäsenvaltiossa. Me uskomme, että suuremmat ja pakolliset kuvavaroitukset ovat seuraava looginen askel. Toisekseen, hyvin vähän on kokemusta siitä, minkälaiset standardoidut pakkaukset tai itse asiassa missä niitä käytetään, itse asiassa vain Australiassa niitä tähän mennessä on käytetty, ja kun kyse on sitten niiden tehokkuuden lisäämisestä, jos verrataan niitä, näitä täysistandardipakkauksia siihen, mitä komissio yritetään, niin täysiä tehokkuusvaikutuksia ei voida osoittaa, ja itse asiassa Australiassa oli tämä oikeusjuttu ja VTOssahan tämä asia on edelleen vireillä, niin toivon mukaan saamme sitten lakituvasta ratkaisun tähän asiaan. Joka tapauksessa komissio on ehdottanut sellaista, että jäsenvaltiot voisivat ottaa käyttöön vähemmän tiukkoja toimenpiteitä, jos niiden mielestä se on perusteltua ja myöskin perustuslain mukaista. Ja me ehdotamme, että komissio itse tekisi viiden vuoden kuluttua Äh, raportin siitä, mitä kokemuksia on saatu näistä standardoista pakkauksista pelkästään Euroopassa, vaan myöskin muissa oikeusalueissa. Sitten nämä rajat ylittävät myynnit. Jälleen kerran vaikutusten arvioinnissa mietittiin useita vaihtoehtoja. Me uskomme, että ehdotuksemme, siis pakolliset ilmoitukset vähittäismyyjiltä, ja kun kysymys on etämyynnistä rajat ylittävästi, tällaisen ilmoitusmenettelyn puitteissa on täysin suhteellista ja suhteellisesti sopivaa, mutta olemme avoimia kyllä kaikille argumenteille parlamentista ja muilta sen osalta, että tämä ei ole sopiva ratkaisu. Sitten nämä slim-savukkeet, tuli esille, on todisteita siitä, että nämä houkuttelevat ja että niitä markkinoidaan juuri nuorille naisille. Ja eivät pelkästään tutkimukset, vaan myös ihan tupakkateollisuuden tutkimukset toteuttavat, todistavat tämän. Ja jos haluatte todisteita, niin suurten tupakkayritysten nettisivuilta voitte saada tällaisia paketteja kotiin vain siltä pohjin, että ilmoitatte olevanne nainen. Että tämä on selkeä markkinointia Joo, kyllä he uskovat, että kun sanoitte, että olette sukupuoleltanne näin, ja me onnistuimme saamaan joka tapauksessa tällaisen pakkauksen. Sitten sähköisistä savukkeista monet eh, ottivat esille tämän ensinnäkin Tämä ei ole komission tarkoitus, että kielletään sähköiset savukkeet, näin kuin tässä on tullut esille, vaan me haluamme ensinnäkin taata sen, että sähköiset savukkeet olisivat koko potentiaalissaan käytettävissä, että ne ovat hyvälaatuisia ja käytettäviä. Ja on taattava myöskin se, etteivät ne houkuttele nuoria kehittämään itselleen nikotiiniriippuvuutta Päinvastoin, monet sähköiset savukkeet eh, markkinoilla eivät ole käyneet lävitse mitään ennakkohyväksyntäjärjestelmää tai mitään eh, valvontajärjestelmää. Jotkut valmistajat eivät edes pysty takamaan, mikä on nikotiinitaso näissä tuotteissa. Tällä hetkellä ei ole myöskään mitään tasaveroisia tuotantomahdollisuuksia toisaalta nikotiinia eh, sisältävien sähköisten savukkeiden ja toisaalta muiden nikotiinia sisältävien vaihtoehtoisten tuotteiden käytön suhteen. Sähköisiä savukkeita käytetään usein juuri aistimuksen tuottamiseksi. Tästä ei ole juurikaan mitään tutkimuksia, niiden tehokkuudesta ei ole myöskään mitään tietoa. Mutta jos ne nyt toimivat niin hyvin kuin on sanottu, niin aivan selkeästi tätä asiaa sietää tutkia hyvin tarkkaan. Muita kysymyksiä on myös otettu esille nämä makuaineet. Mehän haluamme tietysti sen, että nuoret ryhtyisivät tupakoimaan ja että he aloittaisivat tupakoinnin hyvin aikaisessa vaiheessa. Nämä makuaineet on hyvin, tai tunnusomaiset maut on hyvin helppo tunnistaa ja niillähän on vain yksi ainoa tarkoitus saada ihmiset käyttämään enemmän tupakkatuotteita. Me olemme ehdottaneet tällaisten testipaneeleita Tämä on hyvä tieteellinen menetelmä makujen ja tuoksujen testaamiseksi ja todennäköisesti tämä saattaa johtaa myöskin laittoman kaupan lisääntymiseen. Brändäys ei välttämättä tässä auta vaan mitä suurempi ja tärkeämpi merkki, sitä enemmän ehkä on haukutusta kopioida sitä. Komissio on siis ehdottanut monia toimenpiteitä, joilla tätä laitonta kauppaa voitaisiin suitsia, ja tämä todella on vastaus siihen kysymykseen, kuinka tehdään totta vähemmän houkutteleviksi, ja samanaikaisesti vahvistetaan myöskin jäsenvaltiot mahdollisuuksia torjua laitonta kauppaa. Tässä on myöskin sellainen määräys, jonka mukaan sellaiset äh, aineet, jotka äh, vähentävät riippuvuutta ja toksisuutta, tulisivat kielletyiksi. Ja äh, jäsenvaltiot ovatkin jo itse asiassa tähän tästä asiasta kiinnostuneet ja varmasti lähtisivät tämän lainsäädännön tielle. Ja sitten lopuksi vielä pari sanaa tästä nuuska-asiasta. Nykyisessä lainsäädännössä säädellään jo nuuskaa. Se on kielletty Euroopan unionissa – ja Ruotsilla on poikkeuslupa yhdeltä osin. Siis äh, kysymys on markkinointikiellosta, mutta kaikki, kaikilta muilta osin nuuskaa tällä hetkellä äh, säädellään. Ja tämä on siis tämänhetkinen tilanne. Emmekä näe mitään syytä komissiossa lähteä muuttamaan tätä äh, politiikkaa, koska mm, Äh, asiat ovat näin. Sitten ihan vihoviimeinen kommentti. Useat jäsenet ottivat esille kenties äh, ristiriidat äh, vaikkapa VTO-lainsäädännön kanssa, mutta meidän ehdotuksemme on täysin samassa linjassa VTO-lainsäädännön kanssa. Emme halua antaa mitään etulyöntiasemaa kansallisille tuottajille ja myöskin suhteellisuusperiaatetta on tässä noudatettu. Very much. Paljon kiitoksia. Linda. Haluaisitko sitä yhteenvedon ihan lyhyesti, enkä reagoi kaikkiin näkökohtiin? Siihen menisi pitkä. Tulkit ovat istuneet täällä. Äänestyskin on ollut pitkä. Haluan kiittää kollegoita, varjoesittelijöitä, kaikkia, jotka ottivat osaa. Kollegoita kuultua, niin uskon, että saamme hyvää lainsäädäntöä aikaan tupakkaan liittyen. Tässä on selvästi joitakin eriäviä mielipiteitä sähkötupakasta. Meillä on työpaja. Sanoista monet sanovat tänne nämä pieniä yrityksiä. Ymmärtäkää, että, että useimmat sähkötupakat tehdään Kiinassa, ei niitä valmista Euroopassa. Tästä täytyy tehdä laadun suhteen selväksi. Tuollaisessa tuotteessa vaaditaan laatu, ainesosia niiden toivottavat pk-yrityksiä. Jotkut yhä enemmän, useammat ovat miljoonayrityksiä. Sitä täytyy säädellä. Me emme halua kaupoita markkinoilla. Täytyy kuunnella asiaa tarkkaan ja täytyy kuunnella myös omien jäsenvaltioiden säätelyviranomaisia, joilla on parin kolmen vuoden kokemus Yhdysvaltojen FDA Food and Drugs Administration ruokaa ja lääkevirasto ei pääse paikalle, mutta he ovat lähettäneet meille dataa. Rova Okoni on lähtenyt, mutta lähetän jotain näyttää valokuvien tehokkuudesta. Se on alue, jonka tehokkuudesta on selkeä näköitä. Valokuvat vetävät erityisesti nuorin tupakoitsijoihin, koska ne ovat shokeeravia. Joten niillä vaikutus ne eivät tässä ole ihan pikkuruisissa askeissa koska se on näin, mitä kuvat ovat. Ne kysymykset Tarva Estrella ottavat esille teknisiä pieniä kysymyksiä. He voivat tehdä tarkistuksia ja niihin tarkkaan. Tärkeää on saada varoitukset ovat 75 prosenttia minimipaketista, että ihmiset näkevät sen. Kun he sanovat meille, että me tarvitsemme enemmän julkista tietoa, se on totta. Olen samaa mieltä. Mutta en usko, että julkisen viranomaisten pitäisi viedä vastuuta tupakkayhtiötä. Rova Okani sanoi, että yrit- valtio voisi maksaa, jotka ovat sanoneet, että yritykset voivat maksaa mainoksista, mutta en usko, että tuo ratkaisu. Kun tupakkayritykset mainostavat, näyttävät dataa, informaatiota yleensä slimtupakat ovat informaatiota. Se isoin naisen takana, joka osti savukkeita Strasbourgissa ja na, na, naisen pitämä tupakka ei ollut. Myös sanoi, että hänellä sanottiin, että tässä olisi toisenlainen tupakka ja hän sanoi, että ei, ei minä halua näitä slim-tupakoita, jotka ovat kevyempiä. Niistä, teollisuus loi niistä kuvan, että ne ovat lisäaineille mulle ovat kevyempiä tähän mainostamissa käytetään miljoonia puntoja kollegat kannattavat avainosia lainsäädännöstä. Tulet kertomaan takarajaan tarkistukselle. Odotan yhteistyötä kollegoiden kanssa ja tulemme saamaan hyvän lopputuloksen aikaan. Kiitos. Paljon kiitoksia. Kiitos Asana no, tästä. Tarkistusten takaraja on 8. toukokuuta keskipäivällä. Mutta ei kaikki viime minuutilla. Sihteerillä tulee olemaan vaikeuksia seurata muita 23. toukokuuta keskustelu ja hyväksyntä enimmissä 10.11. kesä heinäkuuta ja katsotaan, jos se mennään syyskuussa äänestykseen vai ei. Paljon kiitoksia. Huomenna kello 10 aloitetaan yhdeksältä koordinaattorit. Kiitos.